Shall we start? Yes, um, you have enough. I think you have enough members. Okay. Um, Mrs. Vice Chair is here. Yeah, anyway, she's members. there. And I think once you start, then the meeting sort of settles down. Yeah. So, good afternoon. Hyvää iltapäivää, kollegat. Emme nyt näitä arvokkaita minuutteja ruveta hukkaamaan, vaan aloitamme välittömästi. 11. Kohdalla 11. Metrologiadirektiivien kumoaminen. And uh, I would like to keep... Minä annan nyt puheenvuoron rouva Weisgerberille. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että tänään komission kanssa voimme keskustella vaikutusten arvioinnista. Se on tärkeä perusta sille päätökselle, jonka haluamme parlamenttina tehdä, että poistettaisiin tai kumottaisiin kahdeksan direktiiviä, jotka koskevat metrologiadirektiiviä. Metrologiaa. Olen jo viime viikolla muiden ryhmien kollegojen kanssa keskustellut asiasta ja uskoakseni me voimme löytää hyvin rakentavan ehdotuksen parlamenttina. Kyseessä on siis sellaisten direktiivien kumoaminen, jotka koskevat erilaisia mittausasioita, eli kyseessä on kylmävesimittarit ja alkoholimittarit, alkoholipitoisuustaulukot ja punnukset ja niin edelleen. Ja komissio on sitä mieltä, että nämä kahdeksan direktiiviä voitaisiin kumota ilman, että niitä millään korvataan, koska nämä direktiivit koskevat sellaisia laitteita, jotka ovat jo vanhentuneita tai sitten koska on olemassa kansainvälisiä standardeja, mm, jotka eivät liitä, liity pelkästään siihen, että olisi new approach kyseessä, eli teknisiä standardeja pitäisi pelkästään parantaa. Eli ehdotus on se, että direktiivit kumottaisiin. Minulla on muutamia kysymyksiä komissiolle. Olen hyvin iloinen tästä vaikutusten arvioinnista. Ja haluan nämä kysymykset jo nyt heti alkuun esittää niin, että voitte ottaa ne huomioon omassa puheenvuorossanne on tärkeää, että niin kuin tässä vaikutusten arvioinnissakin on esitetty, on, että on kolme eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että kaikki jää ennalleen, eli nämä kahdeksan direktiiviä jäävät voimaan ja sen lisäksi on olemassa kansainväliset standardit. Sitä varmasti kukaan meistä ei halua. Ja sitten toinen ehdotus on se, että nämä kahdeksan direktiiviä poistettaisiin ilman, että mikään niitä korvaa. Ja sitten kolmas vaihtoehto on, ja jota minä mielelläni haluaisin soveltaa, on se, että kaksi tai kolme direktiiviä kumottaisiin, joista me voisimme yksimielisesti sanoa, että on olemassa muita eurooppalaisia normeja tai että ne ovat todellakin vanhentuneet ja sitten nämä muutkin direktiivit kumotaan, mutta eh, niiden eh, sisältö siirrettäisiin eh, voimassa olevaan direktiivin, jossa kaikki mittauslaitteet on otettu huomioon ja silloin meillä on kyseessä tässä myöskin uusi lähestymistapa niin, että kaikki periaatteessa pitäisi kumota. Uskon, että olemme siitä yksimielisiä, koska kyseessä ovat vanhat standardit, mutta jos on sääntelyn tarvetta, niin silloin niin tämä pitäisi hoitaa uudessa puitedirektiivissä. Huomattavaa on se, että komissio tulee tässä vaikutusten arvioinnissaan siihen tulokseen, että yksikään näistä vaihtiosta e, ei ole yksinään mm, huono ja no option stands out lukee siinä ja siksi kysyn, että mitä varten komissio on niin selkeän kannan valinnut, vaikka tässä vaikutusten arvioinnissa e, se ei haluakaan yhtään e, selkeästi esittää. Ja sitten me kuulimme viime kokouksessa että neuvostossa on vastaväitteitä, koska monet jäsenvaltiot vastustavat yksittäisten direktiivien kumoamista. kyseessä ovat direktiivit, äh, anteeksi, jäsenvaltiot, jotka ovat sitä mieltä, että yksittäisillä direktiivillä on merkitystä, vaikka onkin olemassa kansainvälisiä standardeja, mutta ne eivät heidän mielestään ole riittäviä. Ja komissio sanoo, että mm, myöskin, että kansainvälisten standardien yli ei voi säädellä. Ja jos ajatellaan Saksan kantaa, joka ilmoitettiin 39., niin sanottiin, että me haluaisimme korkeampia standardeja. Me emme halua kansainvälisiä standardeja, ne vievät meitä taaksepäin. Ja sitten, jos me nyt kumoamme eurooppalaiset direktiivit, niin jos sitten on se, että tuloksena se, että tulee 27 yksittäistä säädöstä. Ja nyt haluaisinkin kuulla kaikilta kollegoilta, että kun esitellään direktiivi direktiiviltä, teille nämä, niin missä on korvaavia säädöksiä, on sitten kyseessä eurooppalaiset standardit tai on kansainväliset standardit kyseessä, niin onko niissä sama suojan tasa, tämä, taso? Tämä olisi hyvin tärkeää meille. Jos meillä olisi tämä päätöksenteon perustana, niin silloin voisin kuvitella, että voisimme tehdä kompromissin siinä mielessä, että sanoisimme, että pari, näistä, pari poistettaisiin ja muutkin kumotaan, mutta niiden säädökset siirretään toisiin siis puitedirektiiviin niin, että ei synny mitään oikeudellista tyhjiötä tai lainsäädännöllistä aukkoa niin, että myöskin instituutiot ähm, sitoutuisivat siihen, että ei ole olemassa mitään ähm, porsaanreikiä, että voimme kumota nämä muutkin. Siis äh, määräaika ähm, lausuntojen esittämiseksi on jo kulunut umpeen ja haluamme kuulla, että mitä mieltä jäsenvaltiot ovat, mitä yksittäiset järjestöt sanovat ja sitten odotamme, miten komissio tähän vastaa. Eli meille on tärkeää se, että saamme byrokratiaa poistettua, mutta meille on tärkeää myöskin se, että saisimme parempaa lainsäädäntöä. Olen hyvin kiinnostunut komission kannasta. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia, rouva Weisgerber. Nyt puheenvuoron saa komissio. Herra Arguarias ensimmäisenä. Bonjour. Euh, Hyvää iltapäivää kaikille. Kuuntelin tarkkaavaisesti rouva esittelijän alustusta. Minä uskon, että me olemme hyvin lähellä toisiamme mutta olisi hyvä, että Daniel tässä kuitenkin kertoisi yksityiskohtaisemmin tästä, kuten toivoittekin. Omalta osaltani ensinnäkin muutama asia ennen kuin menemme varsinaiseen vaikutusten arviointiin. Todellakin on kyse kahdeksasta mittauslaitteita koskevasta direktiivistä. Sanoisin, että ne ovat lähes vanhentuneita jo. Niitä käytetään hyvin vähän tänä päivänä. Nimittäin mittaustekniikat ovat kehittyneet niin paljon, että se mitä on määrätty direktiiveissä ei enää ole edes sovellettavissa. Se on liian yksinkertaista. Kuitenkin ainakaan viime vuosien aikana ei ole havaittu mitään esteitä kuitenkaan kaupankäynnillekään jäsenvaltioissa näiden tuotteiden kaupankäynti, vaikka niitä vähän nyt onkin, ei ole törmännyt ongelmiin tai vaikeuksiin. Se mielestäni on tärkeää todeta, kun me mietimme näitä vaikutusten arvioinnin tuloksia, niin ne eivät oikeastaan kallistu kumpaakaan suuntaan, niin voidaan todeta, että ei ole vapaalle liikkuvuudelle mitään esteitä, eikä tämä tutkimuksen mukaan ole mitään merkittäviä vaikutuksia ollut esimerkiksi hallinnossakaan. Sen sijaan Tämä on muuten kysymys, jonka tekin esititte. Komissio on miettinyt myös vaikutusarvinnon yhteydessä tätä myös paremman sääntelyn näkökulmasta, siis ajatellen, että ei ole tarvetta säännellä jotain alaa. Tämä on ehkä kaiken tärkein peruste. Miten toimii esimerkiksi vastavuoroinen tunnustaminen, jos ei ole mitään yhdenmukaistavaa tointa? Sekin on kai tärkeä kysymys. Viime viikolla en valitettavasti tai viime kerralla pystynyt olemaan paikalla, mutta tästä kai kysyttiin myös lähes kaikilla aloilla tässä direktiivissä. Meillä on jo kansainvälisiäkin standardeja. Niitä sovelletaan jäsenvaltiossakin, sitä paitsi ne ovat pakollisia. Ja ne toimivat varsin hyvin. Minä uskon, että jotta vastavuoroinen tunnustaminen toimisi, niin olisin teidän kanssanne samaa mieltä, että tässä tarvitaan myös viitteitä standardeihin. Ei voida puhua pelkästään toimenpiteistä tai ohjeista, direktiivistä, jotka pyrkivät turvallisuusoloja yhdenmukaistamaan, vaan olemme yhdenmukaistamassa nimenomaan mittauskeinoja, että vaihto sujuisi. Aina kun on kyse eurooppalaisista tai kansainvälisistä viitearvoista. Artikla 28 tulee kyseeseen sopimuksessa. Jos on jotain on tarvetta säännellä, siitä täytyy ilmoittaa. Ja jos ei tätä käytettäisikään, vaikka se nyt olekaan pakollinen tiukasti ottaen, se on tietenkin mä määräys, mutta ei pakollinen määräys – ja jos on havaittu jokin este, se täytyy jotenkin perustella. Tällaisia esimerkkejä ei ole, mutta mä olen vain tehnyt sen johtopäätöksen, että koska ei ole tarvetta säädellä sen pidemmälle kuin mitä kansainväliset standardit edellyttävät, niin tällä alalla, mittausalalla, näiden kahdeksan direktiivin kohdalla on kuitenkin yksi ala, missä ei ole kansainvälisiä standardeja, ja se liittyy tämän päivän tekniikkaan, ja se on ehkä kaikkein tärkein ala, ja siinä jäsenvaltiot enimmillään ovat asioita säännelleet. Esimerkiksi kun on kyse renkaiden paineen mittauslaitteista. Daniel voi tämä vielä vahvistaa, mutta tänä päivänä ei ole kansainvälisiä standardeja olemassa, jotka tyydyttäisivät meidän toiveamme. Komissio on kuitenkin jo valmistamassa tätä asiaa Euroopan standardointilaitoksen kanssa – saataisiin tavallaan opas sitä mahdollisuutta varten, että syntyy tarve jäsenvaltiossa tätä säännellä. Totta kai sellaista tarvetta ei synny, jos kerran on olemassa kansan, eh, eurooppalainen määräys. Kaikki nämä huomioiden ja huomioiden myös tämän better regulationin, niin olemme sitä mieltä, että tällä alalla ei ole syytä säännellä mitään. Ja kuten täällä todettiinkin, ehkä liite on yksi vaihtoehto johonkin mahdolliseen muutokseen mittauslaitteita koskevassa direktiivissä. En tiedä. Ei mielen mielessä tarpeellinen, mutta ehkä se on tällainen pehmeä tapa hoitaa asiaa, jos se osoittautuu välttämättömäksi. Mutta meidän mielestämme eurooppalainen säädös jota valmistellaan komissiossa, niin se on aivan riittävä, että voidaan vastavuoroinen tunnustaminen toteuttaa. Minä en sen enemmälti puhu. Jos sopii rouva puheenjohtaja, annan puheenvuoron seuraavaksi kollegalle Daniel Hanekuikille. Hän voi tätä yksityiskohtaisemmin esitellä. Yes, please, Mr. Hanek. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, I've uh, put... Kiitoksia. Näihin kuviin laitoin vähän tietoa, joka on periaatteessa tästä dokumentista, joka teillä on tuolla sisäänkäynnin luona. Sen nimi on vaikutusten arviointi. Ja muuta katsomme tätä liikevaihtoa tällä alalla ensin. Sitten näitä vaihtoehtoja, joita, joita vaikutusarvioinnissa on katsottu. Sitten asiat per sektori ja johdot päätökset. Loppua kohti sitten palaan joihinkin kysymyksiin, joita esittelijä esitti. Tässä liikevaihto kuudella sektorilla yhteensä. Liikevaihto on periaatteessa aika pieni. Oikealla puolella on tämä sarake, josta tulee 40 000, 40 miljoonaa, Tämä ovat näiden nykyisten direktiivien alla. Sitten seuraava 80 miljoonaa. Se on direktiivien ulkopuolella. Siinä näkee erityisesti näissä ilmanpainemittareissa renkaille, ne ovat useimmat niistä vain direktiivin ulkopuolella. Sitten 220 yhteensä. Direktiivien ulkopuolella teknisesti edistyneempiä 80 miljoonaa, yhteensä 120 miljoonaa direktiivin alla suurin luku 40 kohdalla on 30 painoilla. Ei, se ei koske kuluttajia, vaan rekkojen mitta, painomittaamisen esimerkiksi. Eli tämä osoittaa, että nämä ovat sanotaanko pieniä sektoreita. Kun puhutaan mittauksista, niin puhuttiin miljardeista, nyt tuskin 100 miljoonaa tai vähän enemmän. Seuraava kuva. Nykytilanne Tämän juuri periaatteessa teille selitin 40 miljoonaa on tämän Easy Consumer Remarkingin alla ja 80 miljoonaa on katettu keskinäisessä tunnustamisessa. Se jo siis toimii sektorilla, jos jäsenvaltiot sitä sääntelevät. Kolmas mahdollisuus nyt ei ole sääntöjä ollenkaan. Se on myös tilanne, joka on hyvin levinnyt. Kaikki tuotteet markkinoilla. Tässä tilanteessa jonkun verran ollaan. Ja seuraava vaihtoehto olisi, että halutaanko lainsäädännöstä eroon. Se tarkoittaa, että olen pitänyt saman järjestyksen, 1, 2, 3. Ensimmäinen on, mitä tapahtuisi, jos vanhasta lähestymistavasta äh, päästäisiin eroon. Kansalliset säännöt, jotka perustuvat kansainvälisiin standardeihin. Ne ovat standardeja, jotka ovat samanlaiset kuin direktiivissä tällä hetkellä, ne ovat kaikille sektoreille. Joten teknisessä mielessä mitään ei, tapa, mitään ei muuttuisi. Merkintä vain muuttuisi. Toinen vaihtoehto on ei-kansallisia sääntöjä. Se näyttää aika todennäköiseltä myöskin, koska monet näistä direktiivistä ja välineistä ovat vanhentuneita, niitä ei vaadita minkään muiden direktiivien puitteissa, että monet jäsenvaltiot niistä vaan luopuisivat. Mitä tulee tätä Toistaiseksi että säännöt tähän mennessä 80 miljoonaa, siellä ei tapahdu mitään muutosta. Laitoin luvut, joita käytetään oppilaiden tekstissä, niin ihmiset voivat sitten katsoa siitä, mitä tekstiin on kirjoitettu hyvin yksinkertaisessa skeemassa. Jos mennään seuraavaan kuvaan, nähdään tilanne, jos äänelläisiin uudelleen amiden alla. Siinä muutettaisiin vanhalaistumistavan direktiivejä ja laitettaisiin MIDn alle. Mutta opt-out-mahdollisuus on MIDssä, eli jäsenvaltiot, jotka eivät halua, että näitä asioita säännellään, niin enää voivat sanoa, että emme osallistu tähän. Joten ei kaikki 40 miljoonasta siirtyisi mittaridirektiiviin, jos säännellään. Se, se osa, mikä on katettu kansallisessa säännössä, sinne tulee ne muutokset missä kansallisääntöjä on, ne täytyy ottaa pois ja korvata MIiden säännöillä. Joten merkittävä muutos jäsenvaltioille, jotka sääntelevät. Jos ei ole kansallisia sääntöjä, anteeksi, mitä voi myös sanoa, että en halua tätä enää, valitsen opt-outin, ulosjäämisen. Se tietysti voi tapahtua tässä myös. Ja sitten seuraavat ma- muut mahdollisuudet, jos ei ole sääntöjä tällä hetkellä, tulevaisuudessa niitä haluaisi myöskin ottaa opt-outin. Opt-out-vaihtoehto on vakava mahdollisuus, jos sääntelyn se uudestaan. 120 miljoonaa kyseessä, mutta ehkä vain pieni osa siitä olisi katettu todellisuudessa sillä, mitä sääntäisiin uudelleen. Sitten viimeinen tapaus, jos olisi sääntöjä, voisi sanoa, että tehdään säännöt, voisi sanoa, että myös, tai sitten voi sanoa, että jään ulkopuolelle ottaut. Nämä ovat nämä eri skenaariot. Nyt tulemme sitten faktoihin tai vaikutuksiin. Jos olisi lainsäädäntö, oli suurempi suojelun taso. Ei puhuttu turvallisuudesta, vaan siis mittausten suojaamiset. Ei puhuta kuluttajista, koska tässä ei ole juuri ollenkaan kontaktia kuluttajien. Nämä asiat oikeastaan tapahtuvat ilman kuluttajia. Puhumme teollisuussektorista, paitsi renkaiden ilmapainemittarit, jossa tietysti voi olla kuluttajayhteys. Jos on säännöt nyt, oli direk, kyse direktiivistä tai kansallisista säännöistä, on korkea suojelun taso, mutta tietysti on myös kulu, kulu, kuluja markkinaseurannasta ja niin edelleen ne tietysti se on plus-miinus luku, jonkun täytyy maksaa toisella on sitten etu, jos siellä sääntöjä ja kuluja. Eli se näkyy näissä sarakkeissa. Näissä näkee periaatteessa, jos katsoo kaksi kerrallaan, ensimmäinen on sääntelyn kustannus, toinen on sen kustannus, ei ole sääntelyä, <clears throat> ei kuluja. Seuraava. Se jäsenvaltiot todennäköisesti jatkavat sitä, mitä ne nytkin tekevät. Jos ovat säännelleet, he jatkavat sitä. Jos ei ole sääntelyä, ne todennäköisesti eivät tee mitään. Tämä on vähän se tilanne, joka tässä näkyy. Tämä on se tapaus, jossa on sääntelyä ensimmäisessä sarakkeessa ja se pidetään perustuen kansainvälisiin standardeihin, ei ole tilanteessa muutosta. Kaikissa skenaarioissa voi sanoa pähkinänkuoressa ei suurta muutosta, jos on sääntelyissä jos sen pitää. Jos sitä ei ollut, eikä sitä halua, sitten valitsee ulkopuolisia, niin ei ole myöskään sitten ei ole kuluja. Sitten toinen muutos, joka on mielenkiintoisempi, jos jäsenvaltiot siirtyisivät siitä, että ei ole sääntelyä sääntelyyn, tai jos ne siirtyisivät siitä, että on sääntelyä, että ei olisi sääntelyä silloinen vaikutuksia. Mutta tämä on hyvin epätodennäköistä, koska miksi heidän pitäisi tehdä näin? Miksi heidän pitäisi alkaa säännellä asioita, joihin ovat ne säännelleet? Miksi he yhtäkkiä luopuisivat sääntelystä, joka nyt on? Tämä on yksi suurimmista todennäköisyyksistä, mutta sen vuoksi on vaikea arvioida helposti seurauksia. Sitten nämä asiat sektorikohtaisesti, jotka ovat myöskin mielenkiintoisia siinä mielessä, että siinä pystyy ehkä paremmin ymmärtämään, että ei ole niin itsestäänselvä tämä asia. Ei epäpuhtaassa vedessä on standardi, joka siellä on standardi puhtaalle vedelle. Ja veden epäpuhtaiden mittarit käyttävät tätä standardia. Se, mikä on puhtaalle vedelle, hämiiden puitteissa nyt on ihan sama kuin mikä oli aiemmin myös epäpuhtaalla vedellä. Eli periaatteessa voi käyttää tätä standardia kirjoittaakseen kansallista lainsäädäntöä. Mutta siinä on jätevettä, joka on tärkeä asia jossakin maassa, jossakin vähemmän. Tietysti kasteluvesi jossakin maassa hyvin tärkeä, jos usein sellaisessa maassa ei ajatella ollenkaan sen sääntelyä. Ja pieni äh, liikevaihto. Ei mitään verrattuna niin suuriin summiin, jota on äh, kotitalouksien äh, puhtaan veden mittareilla. Siihen verrattuna pientä. Sitten alkoholimittarit. OIML-standardi on, mutta se on vanhentunut. Agri-sääntelyt eivät käytä sitä. Maatalous käyttää iso standardia alkoholitaulukot otetaan myös tähän lainsäädäntöön isostandardin mukaan. Ne agri sääntely on otettu mukaan, joten alkoholitaulukoille on jo sääntelyä. Siihen kuuluu tietysti viinat ja viinit, se ei kata olutta, mutta kansainväliset standardit, jotka kattavat myös oluen, se on pieni ja se pitää se kansa, kansallisella lainsäädännössä, siinä ei ole ongelmaa. Mitä tulee painoon, OIML-standardi on, se on hienoa, mutta ei innovaatiota tässä. Nämä ovat suuria, raskaita asioita, jotka kiloa, 10-50 kiloa painavat, suuri liikevaihto, mutta kuluttajarajapintaa useimmilla näillä ei ole. Niitä ei käytetä enää, kun menee supermarkettiin ei-automaattisella laitteella mitataan. Eli uudelleen lähestymistavan direktiivi on, joka on numerot muutettu uudelleen 2023, eli kaikki kuluttajarajapinnat käytetään direktiiviä, joka koskee ei-automaattisia mittauslaitteita. Sitten nämä renkaan ja mittarit ei OEM-standardia, mutta se koskee näitä vanhoja mekaanisia mittareita ja paljon teknistä edistystä on odotettavissa. Koska 2014 kaikki uudet autot EU-ssa, ni, niihin tulee renkaan ilman, ilmanpaineen hallintajärjestelmä. Jokaisessa renkaassa on indikaattori siitä, että onko ilmanpaine ok. Erilaisia tällaisia TPMS on. Niille ollaan tekemässä sen vuoksi siis maailmanstandardia. Ja tässä asiayhteydessä tällaisen standardimandaatin ylitämme saada aikaan, eli sanomme, että haluaisimme tällaisia laitteita, jotka voivat lisätä tätä ilman painetta, koska jos, jos autossa eivät ole hyvät renkaat ja piipitystä tulee eikä oikeata mittaria löydä, niin se on tietysti ongelma. Tämä on mielenkiintoinen sektori, se on ihan täydessä käynnissä, eikä ole ajatustakaan hajoakaan siitä, mihin se on menossa. Onko nyt optimaalista aloittaa lainsäädäntö, neuvosto ja komissio, kun tekniset ratkaisut, niitä muutetaan, kaikki niistä keskustelevat, tilanne on liikkeessä ja niin edelleen. Sitten kun lopetetaan, niin mahdollisesti jokaisessa autossa, joka tielle tulee, niin siinä on jo tällainen mittari. Eikä vielä ole näitä mittareita äh, ilmanpaineille Eli meidän arvion mukaan standardin kautta tämä voidaan tehdä paljon paremmin, on ainakin jotain, mikä on kaikille sama, ja kaikki voivat sitten noudattaa, jos olevat lainsäädäntöä saada aikaa. Jos osoittautuu, että me tarvitsisimme lainsäädäntöä jostain syystä tai toisesta, niin sitten tietysti olemme aina avoimia, eikä se ole ongelma. Mitään ei ole suljettu pois. Aina uusia liitteitä voi liittää tähän. vain iso standardi tässä äh, viljan mittausasiassa on. Se on tärkeä mittaus. Sitä tehdään viljelijöille sitä varten, että miten, että miten maksetaan rahaa. Se, mitä jää, on pieni liikevaihto. Ja hyvin vaikea kysymys myös alkoholimittarista. Jos sitä täällä säänneltäisiin M5 puitteissa, mitä agri-sääntelylle asetuksesta teidän pitäisikö lähettää maili, että olemme säännelleet jotakin mukauttakaa agrisäännöstä. Jos, eli jos tätä käytöstä irlahdottaisi säännölle, se olisi aika outoa. Siis sitten laivojen tankit, ohjelmastandardit siihen on, ei innovaatiota. Laivan tankkeja meidän näkemyksemme mukaan ei käytetä transaktioihin, koska kukaan ei niihin luota pumpataan öljyä esimerkiksi laivaan. Osan öljystä käyttää laiva, kun se seilaa, sitten se pumpataan ulos. Miten tarkistetaan? Tsekataan, kun laitetaan se tankkiin, mitataan, mitä menee sisään. Tsekataan, kun se menee ulos tankista. Ja ero on se, mitä laiva on käyttänyt. Tankit, niitä ei käytetä myöskään kaupallisiin tarpeisiin. Ei ole myöskään mainintaa, että merenkulun turvallisuusdirektiivissä olisi syytä, että nämä tankit pitää millään tavalla standardoida. Tämä on yksi monesta osatekijöistä laivassa, ja merenkulkuturvallisuuden direktiivi ei ole pitänyt sitä tärkeänä käyttää olemassa olevia standardia, joka asetuksessa on sen tar- tarkoituksiin. Ja jälleen pieni liikevaihto kyseessä. Tyypillisesti on tapaus, jossa useimmissa muissa tapauksissa tämä hoituu standardeilla, jotka ovat vapaaehtoisia. Jos ihmiset haluavat niitä käyttää, niin käyttävät. Sitten dokumentissa kannettiin yleiskatsaus jäsenvaltioiden tilanteesta 2008 toukokuussa jo. Taulukko näyttää aika samanlaiselta kuin päivitetty taulukko, joka on 2009 helmikuulta. Se on tuossa puheenjohtajan tuolin takana. Tämä oli tilanne vuoden alussa neuvoston työryhmässä. Silloin että hiljainen enemmistö neuvostossa on vielä useimpien, useimpien direktiivien kumoamisen puolesta. Kumoamisenemmistöjä joka puolella, paitsi mm, nämä renkaiden painemittauslaitteet numero 6, ja siellä näkee 15 enemmistön. Ja toisaalta, tämä täytyy sanoa, että tämä oli ennen kuin tiedettiin, että tehdään sitä standardia. Eli täytyy tsekata, että tuleeko siitä muutosta ihmisten mielipiteisiin. Sitten estävä vähemmistö on melkein kaikkialla myös. Näistä luvuista sitä ei näe, mutta voi vahvistaa, että näitä estäviä vähemmistöjä on melkein kaikkialla näistä. Suuri kuva on siis se, että direktiivin suhteen mikään ei ole kovin selvää ja ihan lopputuloksena on vielä vähemmän selvää. Mutta nämä yksityiskohdat täytyy nähdä, että, jos, että voi tietää, mistä puhutaan. Mutta jos mennään seuraavaan kuvaan. Ja nyt Tulee myös esittelijän kysymyksiin. Keskinäinen tunnustaminen, toimiiko se? Tähän on otettu nämä ehdot, jotka ovat relevantteja sille, että se toimisi. Tämä tietysti liittyy läheisesti subsidiariteettiin ja kansallisiin vaihtoehtoihin. Valitaan, että halutaan tällainen lainsäädäntöä tai ei haluta. Tämä Kausittainen kontrollointi, joka on tärkeää näissä välineissä, se on aina kansalliset säännöt. Ei ole harmonisoitua kausittaista kontrollia, ei mittaridirektiivissä, ei, ei automaattisissa painomittausvälineissä. Kansallinen preferenssi sääntelylle tai ei, tai että ei ole kausittaista kontrollia jo tärkeä elementti kansallista valinnanvaraa tässä on jo perinteet vaikuttavat, mutta tietysti valinnanvara. Jos ihmiset sanovat, että on vaarallista, että näitä renkaanpaiden mittauslaitteita ei kontrolloida säännöllisesti, niin ei ole mitään syytä, että ihmisen pitäisi mennä Brysseliin saamaan kansallinen sääntely näille laitteille, jos se ongelma on. He ovat aina omassa maassaan ja vain kertovat meille siitä, mutta he eivät tule Brysseliin sitä tekemään. Kansainväliset standardit täytyy olla, johon lait voidaan perustaa se, mitä VTO kautta TPT vaatii, että kansalliset lait perustetaan, perustuvat kansainvälisiin standardeihin, olisi yllättävää, jos olisi suuria eroja kansallisten, kansainvälisen standardin välillä sen välillä, mitä maat haluaisivat, jos suuria eroja on. Tiedän yhden. Nämä ovat kielivaatimukset. Emiden puitteissa Meillä on hyvin tiukat kielivaatimukset, mikä sitten tarkoittaa sitä, että 32 eri standardia kielivaatimukselle EU:ssa. Jokainen maa voi vaatia, että sen kieli on ohjeissa. MEDin, MIDin puitteissa se on VTOn kanssa ihan täysin äh, sovittu. Eivät he ole yllättyneet, jos vaatii, että että renkaan painemittauslaitteessa on kansallinen kieli siellä. VTO kautta TVT ei ole yksi kaikille. Se on yksi kaikille, ellei voi antaa hyvää syytä, että poiketaan. Ja kielivaatimus on ilmeisesti hyvä syy. Se on miten laitettu, eikä kukaan VTOssa ole pitänyt sen ongelmana. Emmekä mekään tee siitä ongelmia muissa maissa joten erittäin hyvä esimerkki on jo olemassa siitä, että mitä se valtio voi tehdä jos se haluaa tehdä kansallisia sääntöjä. Ei pitäisi olla esteitä kaupalle. Ja se tietysti perustuu perustamissopimukseen. Eli la- laissa pitää kirjoittaa, että tuotteet hyväksytään muualla tehdyt, jos ne ovat lain mukaisia. Se on ihan standardia asiaa. 28 kautta 30 artiklaan perustuu jo lainsäädäntöä on olemassa ennakkotapauksia paljon tästä, tähän pohjautuen. Sitten vaatimus, vaatimusten mukaisuus, hyväksyntä, se toimii monissa maissa ja se toimii hyvin. Vaikutusten arviosta yksi mielenkiintoinen löydös oli, että kukaan ei kertonut heille, että olisi kaupan esteitä, eikä kukaan kertonut meille, että olisi vaatimusten mukaisuuden hyväksyntä Eli näitä ongelmia markkinoilla ei ole, eli voidaan sanoa, Erityisesti ei säännöllille välineelle tämä pätisi, jo direktiivi ei kata, että ihmiset ottaisivat asian, niin se ongelma olisi. Julkisissa kuulemisissa tällaisia ongelmia ei otettu esille. Ja myöskin tämä Wellmec, joka on järjestö, johon kuuluvat hallitusten kansalliset meteorologiset instituutit, heillä on jo sopimukset, joiden mukaan he voivat harmonisoida tyyppihyväksynnät perustuen OML-standardeihin, ja he voivat sitä laajentaa lainsäädäntöön, kansallisiin sääntöihin, jotka jälleen perustuvat kansainvälisiin standardeihin. Ja mekanismi on jo olemassa, joka mainitaan sivulla neljä taitaa olla vaikutusten arvioinnissa. Sitten tämä valiokunta viimeisten vuosien aikana hyvin intensiivisesti käsitellyt tätä asetusta parantaakseen keskinäistä hyväksyntää. Ja tämä asetus on nyt voimassa. Eli se tarkoittaa. Eli jos joku ei halua sääntöjen mukaan elää koskien keskinäistä hyväksyntää, niin heillä on velvoite todistaa sitä va- vaatimusta vastaan, että he ovat oikeassa. Eli tämä on, todistarakka on käännetty. Eli nyt ollaan hyvin tiukassa takissa, voisi sanoa, joka koskee, pakkopaidassa, joka koskee tätä keskinäistä hyväksyntää paljon tiukemmassa kuin muutama vuosi sitten. Joten tästä johtopäätöksiin sitten äh, vaikutusten arvioinnista ei mitään preferoitua vaihtoehtoa, parempana pidettyä. Esittely on sen sanonut hyvin. Se tarkoittaa, että normaalisti yritämme etsiä tapaa, että miten tehdä lainsäädäntö. Jos sitä tapaa ei löydy, sitten tietysti sanotaan, en voi sanoa, että lainsäädäntö on huonoa, sillä voi olla etunsa, mutta me emme niitä näe tässä tapauksessa. Emme löydä kaupanesteitä, joten emme näe tässä suuria preferenssejä. Syy, että valitsimme vaihtoehdon kaksi, että ne ovat tulossa vanhentuneeksi, on ihan ajan kysymys. Ne voivat kymmenen vuodesta vielä eh, vanhentuneempia kuin eh, nyt, mutta vanhentuneet ne tulevat tapauksessa, Eli yksinkertaistaminen, siitä on ihan politiikka olemassa ja näitä turhia säännöksiä poistaa, joita voidaan tässä tapauksessa tehdä kansainväliset standardit, niitä on, niitä on oikein koko nippu, jotka ovat samanlaisia kuin nämä direktiivit. Eli teknisesti ei ole syytä, miksi pitäisi olla 27 eri hallintotapaa tästä. Ei syytä. Kansainväliset standardit ovat yhtä tiukat kuin direktiivin nyt, joten ei syytä jäsenvaltioille alkaa tehdä eri, monia eroja tänne he voivat jo nyt vanhallistumistavan puitteissa tehdä vaihtoehtoista lainsäädäntöä, joillekin sitä on teknisesti edistyneemmille välineille. Mutta niille, niiden suhteen ei mitään kaupanesteitä ollut meille raportoitu. Eli voi olla kansalliset säännöt, joissa tunnustetaan iso standardit, alkoholimittareille esimerkiksi, eikä kukaan ole meille kertonut, että olisi kaupanesteitä niissä tapauksissa. Eli ilmeisesti keskinäinen tunnustaminen toimii. Pieniä sektoreita verrattuna muuhun AMIiden kattamiin, ei paljonkaan kuluttajarajapintaa. Yritän lukea tämän viimeisen lauseen sieltä, joka mikin taakse häviää. Optin ulkopuolelle jättäytyminen, sitä voidaan odottaa. Näiden luvut viime mm, taulukossa koskee jäsenvaltioiden kantoja. Opting out ulkopuolelle jääminen on enemmän kuin todennäköistä. Eli ei ole kor- kovinkaan suurta sopusuunnasta jäsenvaltioiden keskuudessa, että tämä on se lainsäädäntö, jota he tarvitsisivat näille sektoreille. Tämän verran nyt ja odot, kuunnellaan kommentit. Ehkäpä voi tulla vielä kysymyksiäkin. Many Suuret kiitokset tästä seikkaperäisestä alustuksesta. Olen aivan varma, että metrologia on nyt kristallinkirkkaan selvää valiokunnan jäsenille. Ensimmäisenä puhujana Rova Gebhardt, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä oli todellakin niin vesiselvää, että minulla oli vaikeuksia seurata sitä, täytyy myöntää. En oikein pysty seuraamaan Euroopan komission logiikkaa. En pysty seuraamaan sitä logiikkaa, jossa sanotaan, että meillä on tästä harmonoitu direktiivi ja meillä ei ole markkinoilla mitään esteitä. Siis ei kaupan esteitä millään lailla – ja siksi meidän täytyy kumota nämä yhteiset säädökset. Tämä on sellaista logiikkaa, joka minun logiikkani ei ymmärrä. Eli sanotaan, että monissa kohdin on vanhentuneita säädöksiä voi olla, mutta minua ärsyttää se, että Kuitenkin, jos ajatellaan tätä listaa, mikä meillä nyt loppujen lopuksi on, että kuinka moni valtio sitä puoltaa ja kuinka moni vastustaa, niin olemme saaneet kuulla, että yhtä tapausta lukuun ottamaan, mikäli muistan oikein, niin on olemassa määräenemmistö, joka vastustaa näiden kahdeksan direktiivin kumoamista. Ja nyt minun mielestäni tässä herää kysymys, johon en ole saanut vastausta. Ja minä toivon, että tähän vastataan, että mitkä ovat perusteet sille, että jos nämä direktiivit olisivat todellakin niin vanhentuneita ja niin vähäarvoisia, eivätkä ajankohtaisia, eikä niillä ole mitään roolia enää omassa taloudessamme, niin silloin tässä ei varmaan olisi mitään ristiriitaisuutta. Minulta, minä en ole saanut vastausta tähän. Mitä varten on niin monia valtioita, jotka siitä huolimatta vastustavat kumoamista? Ja sitten seuraava kohta, jota loogisesti en ymmärrä, on, että sanoitte, että siellä missä voisi mahdollisesti olla aukkoja sääntelyssä, on se, että on, olisi vastavuoroinen tunnustaminen. Eli vastavuoroisen tunnustamisen ongelma mm, perustuu aina kansalliseen lainsäädäntöön. Eli Loogisesti me korvaamme yhden eurooppalaisen säädöksen mm, hankalimmassa tapauksessa 27 kansallisella säädöksellä. Ja nyt herää kysymys, että onko, tässä todella, onko tämä todellakin yhtenäismarkkinoiden mukaista vai pitäisikö meidän todellakin tarkemmin tätä vielä miettiä ja sitten seurata sitä tietä, mitä esittelijä ehdotti, että tutkisimme jokaista yksittäistä direktiiviä tarkkaan ja sitten Euroopan komissio kertoisi meille yksittäisen direktiivin kohdalla, että minkä ison VTOn tai muun säädöksen kautta se katetaan ja siksi voisimme sen kumota. Tai sitten te mainitsitte juuri yhden kohdan, eli sen, että on olemassa yksi muutos, eli merkinnät. Ja nyt kuuntelin kova, kovin tarkasti, eli kun kyseessä on merkintä, niin se olisi perustana yhteistyölle Euroopan unionissa, että meillä on yhtenäiset merkinnät. Tässä kohdin meidän täytyy olla hyvin tarkkoja, kun kumoamme direktiivejä. Ja siksi sanon vielä kertaalleen, että että jos ajatellaan näitä muita kohtia, mitä mitkä Rova Weisgerber mainitsi, niin meidän pitäisi miettiä, että miten MID-säädökseen sen siirrämme mm, mahdollisimman hyvällä tavalla toimien. Ja minusta tuntuu, että tämä olisi oikein, mutta tähän tässä kohdin minua ärsytti hiukan se. Tämä oli ihan kauniisti sanottu ja minusta se oli aika hauskaakin, kun puhuitte rengaspaineen mittareista. Sanoitte, että 2014 joka tapauksessa meillä tulee olemaan ihan uusi järjestelmä. Minusta tämä on ihan hieno juttu, mutta anteeksi vain, mutta 2014 siihen mennessähän Tämä on joka tapauksessa voimassa. Meillä tulee olemaan nämä yhtenäiset painettaret, mutta 2014 kaikki autot, joissa on vanhat renkaat, eivät suinkaan ole poissa liikenteestä. Saattaa olla hyvinkin 11 vuotta vanha auto, jolla minäkin ajan. Eli en vaihda sitä. Eli 2014 plus 11, niin se on 2025. Mitä tehdään tällä väliajalla? Minusta tuntuu, että tässä kohdin meidän täytyy hyvin tarkkaan näitä asioita vielä tarkastella ja minä suosittelisin, että noudatetaan sitä, mitä esittelijä ehdotti, että jokaista direktiiviä tutkitaan yksitellen, tarkastelemme eh, niiden tarkoitusta ja sitten mietimme, että onko mielekästä ne kumota tai eh, olisiko järkevää siirtää mid se silloin myöskin muiden sektorien kohdalla, jotka ovat mukana, niin silloin, niin vaikka ne olisivatkin vähäpätöisiä sektoreita, se ei ole minulle mikään kriteeri, kuinka suuri sektori minun kohdallani on, vai sitten se mahdollisuus, että säilytämmekö direktiivit sellaisena kuin ne ovat. Meidän pitäisi yksittäin tutkia näitä. Minusta tämä on se menettelytapa, mitä pitäisi noudattaa. Kiitoksia, hyvä kollega. Olen todellakin hämmästynyt ja jäästänyt nyt metrologiaan. Seuraavaksi Ro Rabusoi. Very much, Madam Chair. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. On tunnustettava, että tämän alustuksen jälkeen tilanne ei ole mitenkään selvempi minulle, eikä siitä syystä, että oli niin paljon lyhenteitä alustuksessa, ei siitä syystä, vaan sen takia, että tilanne ei vain ole selvä. On, olisi kovin hyödyllistä meille, selittää ainakin kaikkein tärkeimpien direktiivin kohdalla, miksi 7, 8, 10 tätä vastustaa. Miksi? On erittäin tärkeää, jos heillä on hyvät perusteet nimittäin. Ehkä meidän pitäisi miettiä näitä perusteita. Minä olisin sitä mieltä yleisesti ottaen, että pitäisi yksinkertaistaa. Nimittäin jos vaikutus on kovin vähäinen eikä ole mitään esteitä olemassa, vapaalle liikkuvuudelle Euroopan unionissa. Jos lainsäädäntö yksinkertaisesti ehkä kilpailukykyä vahvistaa, niin selvä, yksinkertaistatekoon vastavuorosta tunnustamista, kansainvälisiä standardeja, mutta pitäisi olla hyvät perusteet tehdä tällainen päätös. Tänä päivänä on olemassa kyllä perusteita mutta emme ole aivan vakuuttuneita vielä siitä, että meidän pitäisi tähdätä tällaiseen tilanteeseen. Ehkä ainakin renkaiden ilmanpaineen kohdalla pitäisi päättää keskustelua, kuten huomasin myös alustuksesta. Se on se alue, missä taloudellinen vaikutus on merkittävä. Ei valtava, mutta tärkeä. Sitten on selvitetä, miksi jotkut jäsenvaltiot vastustavat joiden direktiivien kumoamista – jos ei ole mitään hyviä perusteita meidän mielestämme, niin kumottakoon tämä kaikki ja yksinkertaistetaan säädöstöä. Mutta nyt ei ole oikea aika, ajankohta, koska ei ole perusteita. Kiitos. Ehkä valiokunta joutui päättämään, mikä olisi syy sille, että jotkut jäsenvaltio on niin vastahakoinen. Ehkä joku jäsenvaltion asiantuntija haluaa paikkaansa vain pitää työnsä säilyttää. Mm. Let's fire them. Sitten erotettakoon heidät, jos näin yksinkertaista on. Rova Ryle. Meine Frage ist einfach, wer... Minun kysymykseni on että yksinkertaisesti, että kuka tästä hyötyy. Minä en ole kuullut, että kukaan Euroopan komissiosta olisi vaatinut, että pitäisi tämän yksinkertaistamisen. En tiedä, kuka tätä haluaa. Ja jos sitten luetaan tämä tutkimus, niin ei siinä ole mitään etuja. Eli edut ja haitat ovat samoja. Ainut etu tai ero on siinä, että muutamat jäsenvaltiot eh, jäädyttävät tämän paikoilleen neuvostossa ja kukaan ei ole selvittänyt sitä, että mitä etua tästä muutoksesta, että kumoamisesta olisi, vaan että tämä ainoastaan aiheuttaa meille töitä. Ja haluaisin sanoa, että byrokratian eh, poistamisen ei pitäisi johtaa siihen, että meillä olisi lisää työtä. Pitäisi aina miettiä, että mitä tällä saavutetaan. Kiitoksia. Herra Kuzosnik. Pronunciation. Ääntäminen oli vain täydellistä. Já jsem si myslel, že už se to komisi povede, protože není lepší, lepší situace na... Erinomaista. Komissio ähm, nyt on e, pyrkinyt siihen, että ei ole, tai ei ole parempaa e, mahdollisuutta, mahdollisuutta poistaa byrokratiaa kuin tunti lounaan jälkeen. Mm, tämä siis perustana, mutta minä arvelen, että meidän pitäisi pyrkiä komissio saamaan siihen suuntaan, mitä me olemme miettineetkin täällä jo, että analysoitaisiin direktiivi toisensa jälkeen ja mietitään, että mikä tilanne on kulloisessakin jäsenvaltiossa ja sitten tehtäisiin sen perusteella päätös. Kiitoksia. Um, <clears throat> actually we have... Itse asiassa, ai, Weisgerber, haluatte vastata älyttömästi tähän? Ja ich würde... Kyllä, minä mielelläni, tai siis haluan kiittää kollegojen, kollegoja lausunnoista ja tuesta. Minä haluaisin tehdä ehdotuksen. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että eh, mitä tulee näihin merkintöihin, niin niiden kohdalla minäkin kuuntelin hyvin tarkkaan eh, ja jäsenvaltioiden paperissa tämä kiinnitti huomioni. Tämä on kohta, mitä pitää miettiä. Emme tarvitse merkintöjä mittalaitteille, jos eh, niitä mittalaitteita ei ole mutta jos ajatellaan CE-merkintää, niin silloin sitä pitää miettiä hyvin tarkkaan. Ja mitä tulee sitten rengaspainemittareihin, niin tämä on kaikkein arkaluontoisin kohta, koska se liittyy liikenteen turvallisuuteen. Ja minusta tuntuu, että tämä oli ainut kohta, missä jäsenvaltiot enemmistönä sitä vastustivat. Sitä täytyy tarkastella tarkemmin. Ja sitten jos ajatellaan viljan mittareita, painomittausta, niin siellä mahdollisesti maatalouden alalta tulee ehdotuksia, mutta haluaisin sanoa, että mielelläni haluaisin, että ehkä valiokuntana, myöskin ehkä puheenjohtaja yhdessä minun kanssani, lähettää kirjeen Ruotsin puheenjohtaja, Ruotsin edustajille, puheenjohtajavaltion edustajille, jossa selkeästi kerrottaisiin, mitä argumentteja on sen puolesta, että direktiivien pitäisi olla voimassa. Minä kuulin Ruotsin puheenjohtajakauden edustajalta, eräältä mm, naiselta, että he eivät haluaisi lainkaan käsitellä tätä aihetta. Heillä on tänään toinen tapaaminen suurlähettilänsä kanssa. Hän ei voinut siksi olla täällä läsnä, mutta hän sanoi, ja minulle kävi minulle ei oikeastaan käynyt ihan selkeästi ilmi se, että mitä varten hyvin erilaisten direktiivien kohdalla jäsenvaltiot pitävät kiinni kannoistaan ja kuulin komissiolta, että määräaika päättyy 39. Mitä tulee sitten tähän vaikutusten arviointidirektiivin tai tähän MID-direktiivin, niin minulla on sellainen tunne, että kanta on mahdollisesti toinen, mutta en ymmärrä perustelua yksittäisten direktiivien kohdalla. Ehdottaisin, että että tarkastellaan tätä aikataulua, kun minä ajattelin, että 16. lokakuuta esittelisin tämän mietinnön, mutta ähm, Tämä aikataulu on nyt hiukan ehkä, voimme varata vähän enemmän aikaa sitä varten. Ja ehkä kirjallisessa menettelyssä sovitaan toisesta aikataulusta ja lähetämme äh, tai laadimme kirjeen Ruotsin puheenjohtajakauden edustajalle ja sitten kysymme selkeitä argumentteja ja sitten myöskin komission perusteluja direktiivi, direktiiviltä tälle kumoamiselle ja sitten voimme tältä pohjalta kokoontua uudestaan ja keskustella uudestaan ja niin kuin ehdotettiin, niin poistetaan ne, mitkä on mahdollista kumota, mutta sitten siis ne, jotka ovat vanhentuneita, niin voitaisiin niistä luopua, mutta ehkä tämä puheenjohtaja olisi tapa toimia, että ensin käännytään neuvoston ja komission puoleen ja sitten sanomme, että tarvitsemme virallisemman luonteista kannanottoa. Haluaisin kuulla myös komission edustajan. Miten te kuvailisitte tilannetta, varsinkin kun kerran mainitsitte, että pyysitte jäsenvaltioilta – voisitte, te kysytte heiltä siis, mitä vastasivat? Merci un tout petit... Kiitoksia. Juuri kuten totesin, kyllä siirrän kysymykset hetken päästä Danielle, mutta toteaisin kuitenkin, että keskeisin kysymys on, no komissiokaan ei vielä ole ymmärtänyt, miksi jäsenvaltiota niin vastahakoisia, millä perusteilla, mitä taustalla on tässä vähäisessä halukkuudessa. Kysymys on ollut esillä jo pitkään, Daniel voi kertoa yksityiskohtaisempia tietoja, mutta mitään uutta ei ole tullut vastaan meidän Me Emme todellakaan usko, että on mitään merkittäviä perusteita, jotka liittyisivät turvallisuuteen, esimerkiksi käytössä, jonkin tai jotain muuta. Ei kai siitä ole kyse. Minä varmasti voin tukea kaikkia teidän perusteitanne, mutta Komissio kuitenkin siitä huolimatta ei ole nyt minkäänlaista tarvetta säädellä. Rova Ruulen kommenttia arvostin kovasti. Me olemme itseltä me kysyneet ihan samaa oikeastaan. Mutta vielä kerran, aivan lyhyesti, on nyt ymmärrettävä. Ja kun on kaikkiaan 120 miljoonaa euroa, niin 80 on säätelyn ulkopuolella – ei ole mitään yhdenmukaistavia direktiiviä. Niin voi väittää, että olisi, kun ei ole suurimmalta osin tässä toiminnassa. Huolimatta siitä ei ole mitään ongelmia tullut vastaan. Tämä nyt on tässä keskeisintä. Yhtäältä direktiivi, jota voidaan tuskin edes soveltaa, koska moni on jo 20-vuotias. Maailma on muuttunut sitten noiden päivien. Siksi me olemme miettineetkin, pitäisikö ne säilyttää modernisoida vai sitten hylätä kokonaan. Kun kerran nähdään, mitä todellisuudessa tapahtuu, niin komission tekemä johtopäätös on, että ei ole mitään perusteita säilyttää niitä, siis poistetaan tämä virkavaltaisuus. Me se on meidän mielestämme tämä kanta, mutta kuten tekin, täytyy nyt vielä katsoa, mitä jäsenvaltiolla on esittää perusteena säilyttää direktiivit. Sitten merkinnöistä se ei välttämättä ole välttämätöntä joka tapauksessa on kuitenkin olemassa tuotteessa myös merkintöjä liittyen standardiin tai sitten direktiivin. Joka tapauksessa kuluttaja, joka ei välttämättä ole loppukäyttäjä, mutta niin siellä on myös merkinnöissä viittaukset. Ymmärrän kyllä kysymyksen, mutta en todellakaan usko, että merkintä voisi korvata toisella. 2014 on, on nimenomaan lainsäädäntöön liittyvä päivämäärä, koska tekniikka on kehittynyt niin nopeasti, kuten Danielkin halusi tuoda esille. 2004 mietitään, niin jos nyt sitä ruvetaan muuttamaan, oikeastaan paljon nopeammin mennään, jos annetaan teknikojen tehdä kansainvälisiä standardeja. Ehkä me ymmärrämme toisemme paremmin tältäkin pohjalta, mutta, mutta ehkä ymmärsitte hikkausen toisinpäin, mitä minä ajattelin mutta olen samaa mieltä, että ehkä Rova Ryyle varmasti on samaa mieltä, ei muuta mieltään tällä välin. Mutta kyllä se maksaa vaivan selvittää yksitellen, mitä perusteita on. Ehkä me teidän kanssanne ja jäsenvaltiot mukaan lukien. Ehkä Daniel haluaa vielä jotain lisätä. Yes, Mr. Hanenkirk, would you like to ask? Haluatteko tähän vastata vielä tähän Erin? erityisen kysymyksen, mitä perusteita on. Thank you. I have uh, much sympathy. Kiitoksia. Tunnen myötätuntoa monia asioita kohtaan, joita olen täällä kuullut. Voin, voin vakuuttaa, että kymmenen vuotta olen tällä sektorilla tehnyt työtä, joten olen suhteellisen hyvä asiantuntija, vaikken ymmärräkään paljon näistä asioista minäkään. Näistä direktiiveistä kymmenen vuoden aikana ei ole yhtäkään kysymystä tullut, ei yhtä. Ensimmäistä kertaa näitä alettiin katsoa, kun joku sanoi, että meillä on yksinkertaistamisohjelma ja kahdeksan meteorologiadirektiiviä löydettiin, josta yleikinä ikinä puhutaan, että niin voitaisiin päästä eroon. Rehellisesti sanoen, kokemus, joka asiantuntijoiden kanssa minulla on ollut, niiden kanssa, jotka ovat olleet neuvoston myös, että monet heistä eivät, heistäkään eivät tienneet näistä välineistä la, laitteista. Laivatankki oli ihan täysi tyhjiä. Mikä se oli? Olen samaa mieltä monien huolenaiheiden kanssa. Jos olisi ollut tietoa, niin tietysti olisimme sitä teille antaneet. Eikä ole meidän idea ollut kätkeä asioita, saata niitä. Vaikutusarviossa on otettu nämä argumentit. Ja konsultit katsoivat asiaa, koska niin vähän tuli niiltä ihmisiltä asiaa, johon normaalisti luotamme asiantuntijana. Sen jälkeen ensimmäinen laskenta tehtiin ja sitten oli tämä taulukko, minkä näytin. Mutta katsoimme sitten tämä vähän samalla tavalla ja Eli yllättävän vähän motivaatiota löytyy. Tai näitä syitä, mainitsisin niitä muitakin mielelläni. Yksi, joka kuulee näitä direktiivien vuoksi, ei ole kaupanesteitä. Yksi argumentti on tämä. Kyllä se on totta, mutta niistä tulee vanhentuneita. Suuri uutinen on se, että äh, kaupan esteitä ei ole tällä alueella, jota ei direktiivit sääntele. Eli se, missä on edistyneempää tekniikkaa, puhutaan digitaalisista ilman, ilmanpaine rengaspainelaitteista, joita näkee pelkästään joka paikassa. Minulla ei ole ollenkaan niiden kanssa henkilökohtainen kokemuksen näiden äh, kojeiden kanssa, että toimivat hyvin, mutta ne eivät ole direktiivissä, nämä digitaaliset rengaspainemittarit, mutta ne toimivat hienosti. Ja saattaisi olla mielenkiintoista kuulla joltakin kokeneelta. Olemme kysyneet ähm, ihmisiltä, joilla on kokemusta, miten ne toimivat, onko niitä, niin siinä eroja mekaanisina, ei digitaalisina, jotka ovat direktiivin kattamia, on vaikka ne yhtä tarkkoja, oletan, että ovat, mutta ehkä ei. Kumoaminen johtaisi uusien kaupan esteisiin, kyllä. Tämä on mielenkiintoinen argumentti, mutta miksi? Miksi, jos kansalliset, kansainväliset standardit ovat samanlaiset kuin direktiivit, niin miksi kumoaminen johtaisi uusiin kaupan esteisiin? Jos ei ole kaupan esteitä direktiivin ei kattamille asioille, niin miksi saataisiin uusia kaupanesteitä tästä. Jäsenvaltiot ovat pystyneet sääntelemään tätä rinnakkain vanhalle kanssa 30 vuotta. Se ei ilmeisesti ole johtanut kaupanesteisiin. On tarve harmonisoida näitä väline- laitteita, jotka ovat teknisesti edistyneen pielen kuullut tällaisen kommentin. Kyllä, ehkäpä, mutta täytyy olla syy. Harmonisoinnin aloittaminen, koska tekniikka tuolla muuttuu maailmalla, niin olisimme kovin kiireisiä sitten kumoaminen sillä ei otettu politiikkatarpeita huomioon. No, missä politiikkatarpeet ovat tarkalleen? Te muotoilette muutamia täällä, mutta ovatko ne todellakin politiikan tarpeita? Miksi niitä ei kuultu aiemmassa vaiheessa, kun lausuntokierros oli ja julkiset kuulemiset? Miksi näistä politiikkatarpeista ei kuultu? Yksi oli kylläkin ympäristölle rengaspaineista, mutta sen kattaa autojen turvallisuutta koskeva direktiivi. Täytyykö nyt sanoa, että TPMS ei tee sitä kaikkea, tarvitaan myös rengaspaineet. Ehkäpä, mutta sitten tarvitsisin aika hyvä, hyvät perustelut sille, että rengaspainehallintajärjestelmät eivät todennäköisesti tule vaan tarpeeksi tehokkaita, tarvitaan lisää. Jos näin on, niin sitten ollaan eri pallopelissä niin sanotusti. Tätä ei ole kuultu. Kuulemme asiantuntijoilta, että kummiomeninen äh, saisi laittomaksi nykyisten direktiivien vuoksi, merkintöjen vuoksi tuotteita laittomiksi. No odottakaapas nyt hetkinen. Emme tietenkään laittomiksi tässä tietenkään tuotteita tuo merkintä saattaa muuttua, mutta kymmenen vuoden määräajan voidaan tehdä, jos niin halutaan, niin se ole ongelma. Vähittäinen luopuminen, se voidaan tehdä niin. Facing out. Keskinäinen hyväksyntä on vaikea soveltaa metrologian. Miksi? Koska nämä in-service-tarkistukset, tietysti sillä on sama formaatti, mutta normaalisti kansainvälinen standardi antaisi formaatin siihen, miten myös merkintä tehdään. Ne eivät ole kansainväliset standardit ihan tyhmiä, sitä voi pyytää. Meidän asiantuntijamme ovat kaikki jäseniä OEML, se joka on kansainvälinen standardointijärjestö. He ovat jäseniä, meidän asiantuntijamme, me emme ole jäsen, komissio. Menemme heidän kokouksiin kyllä, puhumme heidän kanssaan säännöllisesti, meillä on hyvät yhteydet heihin, mutta jäsenvaltiot ovat kansainvälisen standardoinnin omistajia. Jos he eivät saa merkintöjä kansainvälisiin standardeihin, niin kuka saa? Sitten kysymys kielivaatimuksista. Merkinnät ja kielivaatimusten vetää mukaan eivät ole kaupan esteitä. No sitten katsotaanpas. Joku kysyi, voidaanko standardista tehdä pakollisia. Se on kysymys ei. Ei, ne ovat vapaaehtoisia. Joten joko tehdään lainsäädäntöä, jota tietysti voi käyttää standardeina, mutta sitten säädetään lakia ja täytyy kirjoittaa asioita lain, lakeihin, joiden mukaan voidaan sitten päättää, otetaanko tuote vai ei. Mutta jälleen jäsenvaltiot voivat sinne yhtä hyvin kuin me. Paljon kritiikkiä tuli siitä, että ei ole otettu huomioon liitteiden valmistamista – valmistelua. Sanottiin 2008 huhtikuussa, ei kun 2007 huhtikuussa sanoimme, haluamme harkita asiaa kaikilta puolilta ja siitä, sen vuoksi pitää optio tavoinna, niin pitäisi harkita tätä, että tehdäänkö liitteitä. Jos en olisi tätä sanoneet, ei olisi tullut liitettä joka olisi pitänyt korsia koko viime hetkellä, joten tietysti oli järkeä sanoa tämä jäsenvaltiolle. Mutta jos sitten sanotaan jälkeenpäin, että komissio teki erilaisen lupauksen lainsäädännöstä, on vähän outo huomio. Tietysti aina olemme sanoneet, että täytyy olla vaikutuksia, muuten ei voi tehdä, säätää lakia, mutta jos joku ymmärsi se väärin ja sanoi, että on lupalainsäädäntöä, kansalliset standardit rengaspainella mittareille. Se on otettu esille, se oli se motivaatio joillekin jäsenvaltioille. Nyt tehdään sitten mandaatti, joka to- toivottavasti se ratkaisisi. Maataloudesta on jo puhuttu. Olisi vaikea muuttaa agri liittyviä ää, tapoja. Ne ovat jo harmonisoitu. Halutaanko enemmän harmonisointia? Miksi? Eivät ole meille kertoneet, kysyimme, eivät halunneet, eivät tarvinneet. Laivojen tankit pitää rajat kauppaan harmonisoida, ei, niitä ei käydetä. Rajat kauppaan ne voivat joka tapauksessa seilata. Joissakin markkinoilla näitä tarkkuusmittauslaitteita kyllä, jos näin on, tehkää laki perustuen kansallisen standardin, se voi olla samanlainen kuin direktiivi. estävä vähemmistö on. Kysymys, riittääkö se siihen, että ei kuuntelisi enemmistön argumentteja myös? Ja muutama ehdotusta, sitä meiltä myös kysyttiin, ja vastaus on nähdäkseni ei. Ellei löydetä hyviä syitä. Ja yksi näistä hyvistä syistä olisi, että olisi kaupan esteitä, jo, joita kysymme tätä jäsenvaltiolta, ja he eivät, ne eivät antaneet meille yhtään 30. syyskuuta mennessä. En saanut mitään uutta tietoa ongelmista. Emme ole saaneet tietomme oikein hyviä syitä kuulemastamme neuvostossa. Meidän nähdäksemme siis ei ole syytä uudelleen tehdä vaikutusten arviointia mennä taaksepäin, koska siihen tarvittaisiin uusia argumentteja. Okay, now we have spent more... No niin, nyt on käytetty yli tunti näihin direktiiveihin, joissa haluamme päästä eroon. Ajattelkaa kuinka paljon tarvitaan, kun puhutaan niistä, jotka halutaan vahvistaa. No niin, herra Kosusnik, lyhyesti sitten teidän päätös. Lyhyt kommentti. Eh, Minä en halua tällä olla hajottava komission edustajien kohdalla, mutta ratkaisevaa meille, meidän kollegoillemme, on se, että minä haluaisin olla edistyksellinen ja rakentava. Me olemme kuulleet tämän vaikutusten arviointitutkimuksen ja me olemme omaksuneet siitä, mitä olemme, mutta me emme ole saaneet vastausta kysymyksiimme. Esitettiin monia kysymyksiä ja minä itse sanoin, että mitä tulee tähän vaikutusten arviointitutkimukseen, niin haluaisin mielelläni saada yksittäisistä jäsenvaltioista kantoja yksittäisten direktiivien kohdalla. Tämä on kaikki, mitä minä haluaisin. Okei. Okay. Selvä. No niin. Meillä on Weisgerberin esitys kirjalaatimisesta. Mitäs mieltä olette, hyvät valiokunnan jäsenet? Tuetteko hänen ajatustaan? Onko mitään toivoa siitä, että vastausta tulisi? Se on sitten toinen juttu. Mitä sanotte? Kommentteja? Busoi? Kyllä. Te tuette. Selvä. Näin teemme. No niin. We are ready now, aren't we? Olemme valmiita, eikö vain? Cool. <laughs> proceed. We go to solve. Sitten eteenpäin solvittiin. And uh, I'm going to give... Ja saa tässä esittelijä, herra Bussoi. Hän voi esitellä nämä ajatukset. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhykäisesti muutama sana vain Solvitista, sen jälkeen haluaisin tähdentää joitakin seikkoja, jotka olisi hyvä pitää mielessä, kun valmistelemme omaa mietintöämme. Kuten valiokunnan arvon jäsenet tietävät, solvit on komissioloma ja jäsenvaltioiden luoma verkosto. Tarkoituksena on ratkaista ongelmat, jotka liittyvät yksittäisiin kansalaisiin ja yrityksiin, kun ei ole sisämarkkinaa määräyksiä noudatettu kaikki jäsenvaltiot, plus Norja, Islanti ja Liechtenstein, ovat luoneet solvitkeskuksensa useimmissa tapauksissa yleensä ulkoasiain tai valtiovarainministeriöissä. Keskukset tekevät yhteistyötä, on olemassa tietokanta – tiedon vaihtamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi nopeasti. Kansalaiset ovat toimittaneet tietoja tai myös yritysten edustajat. Minkälaisia sääntöjä sitten on Solvitin osalta voimassa? Ensinnäkin komission suositus vuodelta 2001. Sitä tuki myös neuvosto omissa jo päätelmissään. Tämän lisäksi Solvit-keskukset hyväksyivät myös omia laatu- ja suoritusstandardeja joulukuussa 2004 olisi syytä tähdentää sitä, että Solvit on jo ollut toiminnassa sitten heinäkuun 2002. 2008. Solvit laajeni 22 prosentilla ja ensi kertaa sitten Solvitin luomissa, kuten totesin siis heinäkuussa 2002, tuhannen tapauksen virstanpylväs saavutettiin. Ratkaisu aste on hyvin korkea. 2008 prosenttiluku oli 83 prosenttia. Toisin sanoen, ratkaistujen tapausten määrä 10 viikon sisällä putosi 79 prosenttia 74 prosenttiin 2008, mutta se johtui lähinnä henkilökuntavajeesta. Minä haluaisin nyt selittää hiukkasen mitkälaisia tapauksia 2008 on ollut pääosin? Sen jälkeen otetaan esille ne tärkeät asiat, jotka on syytä pitää mielessä, kun mietintöä laadimme. Kaikkein tärkein kysymys, jota on käsitelty Solvitissa, liittyy sosiaaliturvaan, 28 prosenttia. 22 prosenttia puolestaan ammattitutkintojen tunnustaminen. Se on hyvin tärkeä asia Euroopan kansalaisille, koska me olemme jo käyneet keskustelua muutenkin tästä aiheesta. Henkilöiden vapaa liikkuvuus, kansalaisuus, 20 prosenttia tai lähes tapauksista. Sitten verotus, työllisyys, työoikeudet, palvelut, sijoittautuminen, moottoriajoneuvojen rekisteröinti, tuotteiden markkinoille pääsy, ajokortit, tieliikenne, koulutuksen saatavuus, tullit ja rajavalvonta. Kuten huomatte, voimme tehdä sen johtopäätöksen, että Solvit on pärjännyt hyvin. Ja Euroopan unioni on lähentynyt kansalaisiaan ja mikä tärkeintä, on pystytty välttämään useita tapauksia, jotka menisivät Euroopan yhteisön tuomioistuimeen. että ratkaistaan jo ystävällismielisesti. Tässä verkostossa, siis Solvit-keskukset. Minä uskon, että meidän pitäisi keskustella ja mietisin ottaa esille muutama tärkeä seikkaa. Ensinnäkin henkilö, henkilöstövaje. 2008 mietinnön mukaan se on ongelma ollut ainakin kymmenessä maassa – sitten pitäisi keskustella myös suoritusstandardeista eri keskusten kesken ja minkälaisiin kysymyksiin pitäisi vastata. Tämähän on vapaaehtoista ja vielä ei ole minkäänlaista metodiikkaa olemassa. Pitäisi keskittyä myös siihen, että niitä mainostettaisiin paremmin ja niiden toimintaa mainostettaisiin paremmin. Solvit-keskuksessa ei ole paljon väkeä, ja on paljon tapauksia kuitenkin, jotka pitäisi ratkaista, niinpä heillä ei ole ollut tilaisuutta, kun ei ole voimavaroja markkinoida itseään, mainostaa itseään ja heidän toimintaansa, varmistaa, että useampi Euroopan kansalainen olisi tietoinen tästä olemassaolosta. Of course we should... Ja sitten totta kai meidän pitäisi keskustella mietinnössämme myös kysymyksen, joka liittyy ammattitutkintojen direkt- tunnustamisdirektiivin ja sen huonoon soveltamiseen. Kymmenen viikon rajaratkaisulle vaikuttaisi toimivan hyvin, mutta sen pitäisi kyllä koskea myös muita sisämarkkina-asioita. Yhteismarkkinapalveluiden pitäisi olla myös enemmän mukana Solvitissa. Meidän pitäisi olla myös sellainen palvelu, joka on paljon ratkaissut kysymyksiä, olisi myös ehkä hyvä olla tarkemmin tässä muodollisemmin mukana. Me olemme pyrkineet tekemään solvitista myös johdonmukaisemman tapausten valinnassa, kun hyväksytään tai evätään tapauksia, että olisi selkeät kriteerit. Siksi minun mielestäni meidän pitäisi luoda metodiikkaa tälläkin alalla. Jätän tämän tähän. Tämä on nyt vasta ensimmäinen keskustelu. Olen kiinnostunut kuulemaan esityksiä, kollegojen huomioita, totta kai varjoesittelijöiden näkemyksiä, tästä kiinnostuneiden kollegojen näkemyksiä, tai myös jos joku on tässä suoraan mukana toiminnassa, nimittäin Euroopan komission väki. Kiitoksia. Many thanks. Monet kiitokset. Rova Roiteva. Děkuji. Ehm, já děkuji panu Busovi. Já jsem přesvědčená, že budeme velmi dobře... Kiitoksia herra Busolle. Olen vakuuttunut, että tulemme tekemään hyvää yhteistyötä. Hän on yksi ahkerimmista kollegoista, kuten olemme pystyneet panemaan merkille. Hänellä on monia mietintöjä. Salvit on tietysti hyvinkin tärkeä apu kaikille. Se on hyvin tärkeä väline. Sillä saadaan käytännön apua annettua, kun sisämarkkinoiden sääntöjä sovelletaan. Mutta tämä onnistumisaste näiden jäsenvaltioiden eri keskusten välillä on hyvin erilaista. Joten sen vuoksi pitäisi käsitellä sitä kysymystä, että mitkä sitten ovat syyt näihin eri parametreihin ja erilaisiin asteisiin. Sitten yksi tärkeä tieto yrittäjille. Yrittäjät ovat vähemmän ennustettuina kuin sorvitkäyttäjät ja sen vuoksi pitäisi tähän propagointiin tämän järjestelmän laajentamiseen keskittyä. Ja valtiolle pitäisi tehdä selväksi, että tällainen välineistö on ja että siitä pitäisi, sitä pitäisi myös käyttää. Kaikissa 27 jäsenvaltiossa pitäisi näin tehdä. Meidän pitäisi kääntyä myös kauppakamareiden puoleen, yrittäjärjestöjen puoleen tämän viestin kanssa. Esi- mietintö näyttää myös, että kaksi kolmasosaa ratkaisusta takauksista kattavat kolme aluetta, eli ammattitutkintojen eh, hyväksyminen sosiaaliset ja olemassaolo, ole, oleskeluoikeudet. Pidän myös hyvänä, että solvit voisi toimia myös etämallina internetin kautta. 80-83 prosenttia, siis on se aste onnistuneista tapauksista ratkaisusta on pienempi kuin ennen, mutta siltikin se on kunnioitettava lukumäärä. Solvit on siis myötämäessä ja meidän pitäisi todellakin oppia läksymme näistä parhaimmista käytänteistä. Tsekin tasavallassa solvit kuuluu tehokkaimpiin keskuksiin ja sen vuoksi olen valmis kokemuksia Tsekin tasavallasta, joka on siis uusi jäsenvaltio kertoa muille. Pääongelma on yhteistyö jäsenvaltioiden välillä toisaalta ja julkisen hallinnon välillä toisaalta. Tämä tulee esille 38 prosentissa keskuksista Eli 38 prosenttia valittavat siitä, että julkinen hallinto heidän kanssaan ei tee kunnolla yhteistyötä tai aliarvio heitä. Neuvoston puolella ja tietysti myös Ruotsin puheenjohtajana niin pitäisi tulla selkeä signaali, tukisignaali, viesti näille keskuksille niin, että jäsenvaltiot ja julkinen hallinto näissä jäsenvaltioissa voisivat tulla mukaan tähän paremmin. Ja Odotan kollegoilta jatkoehdotuksia ja olen samaa mieltä tämän mietinnön eh, ehdotusten kanssa. The next speaker. Kiitoksia seuraavaksi. Rova Styler. Thank you, madam. Kiitoksia rova puheenjohtaja. Kiitos edellisille puhujille ja esittelijälle. Mielestäni esittelijä on hyvin seikkaperäisesti alustanut asia Mielestäni se on aika rohkaisevaa. Kuten edellinen puhuja totesi myös, tosi eri syistä, niin se on aika tärkeää, kun puhutaan puolestaan talousarviosta ja henkilöstöstä, kun ajatellaan talouskriisiä, budjettia kiristetään ja kiristetään. En halua sitä solvit joutuisi näiden leikkausten uhriksi. Täytyy nyt tutkailla tätä asiaa. Minä ajattelen, että parhaat käytänteet olisivat hyviä jakaa se on tärkeää, koska minä uskon, että joissakin maissa se on totta kai toiminut hiukan sen eri onnistumisasteella kuin joissakin toisissa. On hyvä oppia toinen toisiltaan. Olisi myös miettiä aikataulua. Se on mielestäni tärkeää. Mitään muuta Lisätään minulla oikeastaan ei ole se, mitä esittelijä edellinen puheen totesi. Kiitoksia tehdystä työstä. Odotan mielenkiinnolla mietintöä. Mrs. Rühle, would you like to... Rova Rühle, haluatteko jotain sanoa? Ich muss uns... Minun täytyy pyytää ryhmäni puolesta anteeksi, koska me emme ole tehneet vielä päätöstä siitä, että kuka mietinnön laati. Ehkä löydän vielä toisenkin uhrin. Mutta periaatteessa Tämä keskustelu tänään oli hyvin mielenkiintoista ja meidän täytyy miettiä, että miten me voimme jäsenvaltioita vahvistaa ja ennen kaikkea ottaen huomioon tämä puute tai vähäinen henkilökunnan määrä. Ja meidän täytyy painostaa niitä, jotka ovat vastuussa henkilökunnan määrästä, eli meidän kaikkien tässä valiokunnassa pitää olla vastuussa että kantaa vastuumme tästä. Kiitos. Rova Hanslik sitten Gebhardt. Dziękuję bardzo, pani Kiitoksia, puheenjohtaja. Halusin onnitella sekä esittelijää että kollega Roitova, jotka erinomaisesti valmistautuivat tähän mietintöön. Minulla on vaikutelma, että yhteen asiaan vielä pitäisi kiinnittää huomiota Solvitissa. Siihen, että Solvit on hyvin tärkeä, sitä emme aseta kyseenalaiseksi. Viimeiset vuodet todistavat, että kansallisten keskuudessa on enemmän tietoisuutta ja myöskin yrittäjien keskuudessa tämän tien käyttämisestä ikään kuin hallituksen ulkopuolella. Mutta tässä pitäisi tämän Solvitin roolia vielä vahvistaa niin, että promovoidaan, tuetaan sen käyttöä vielä enemmän, mainostetaan. Minulla on vaikutelma, että jossakin jäsenvaltiossa ei kiinnitetä tähän tarpeeksi suurta huomiota, kansalaiset, yrittäjät, että juuri heille tiedotettaisiin tällaisesta hallituksen hallinnon ulkopuolisesta, tai anteeksi, tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisun mahdollisuudesta. Eli tätä promovointi, promootiotoimintaa pitäisi vahvistaa juuri jäsenvaltiossa, että tällainen väline on olemassa. Minä itse tapaamisissani vaalialueella niin kuulen, että Solvitin kanssa tulee sellainen este, ettei ymmärretä, että että semmoistakin on olemassa. Vasta kun alan selvittää tätä, niin he ymmärtävät, että tämähän on hieno väline, jota voidaan hyödyntää. Sen vuoksi minusta näyttää, että hyvin tärkeää on juuri tämä mainostaminen, promovointi Solvitissa, ja tätä pitäisi hyvin painokkaasti painottaa. Ja tämä pitäisi ottaa myös mietintöön mukaan. Vielä, vielä kerran onnittelut kaikille. Varmaankin tästä tulee hyvin hedelmällistä tästä yhteistyöstä. Maybe we should... Ehkä pitäisi verkkosivulle panna sinne linkkiä Facebook-sivukin. Seuraavaksi puhuu Rova Gebhardt. Ja, das ist eine sehr No se olisi oikein hyvä idea ja myöskin valiokunnan kotisivuille. Ja silloin ähm, kansalaiset voivat kääntyä meidän edustajien puoleen, jos heillä on ongelmia. Ja minun äh, kohdallani tilanne on ihan sama, kun viitataan solvitiin ja sitten olen kokenut, että ei lainkaan tiedetä, että tämä väline on olemassa. Tämä olisi informaatiota kansalaisille, että mm, he saavat tietoa. Se on erittäin tärkeää. Kyllä varsin hyvin ymmärrän, miksi informaatiota ei ole olemassa, koska jäsenvaltiot eivät ole kiinnostuneita investoimaan rahaa. Ja osittain valitettavasti olen valtuuskuntien matkoilla myöskin kokenut, että mm, harjoittelijat mm, joita on, niin heillä ei voi lainkaan olla sitä tietoa, mitä tarvitaan. Ja tietenkin pitää olla ammatti-ihmisiä, jotka ovat näissä virastoissa töissä. Ja juuri siksi meidän täytyy myöskin painostaa, niin kuin Rouva Steilerkin sanoi, että se pitää täysin paikkansa, että meidän täytyy paljon enemmän painostaa ja kansalaiset tarvitsevat paljon enemmän informaatiota, jotta he tietävät, kenen puolen he voivat kääntyä tai minkä puolen he voivat kääntyä. Ja se on painostus, jota jäsenvaltioiden pitää harjoittaa. Ja siksi meillä on myöskin budjettimme, jota voimme käyttää ja myöskin äänestyksissä on kyseessä yksi budjettikohta. Ja ehkä meidän pitäisi parlamentissa myöskin budjettivaliokuntaa painostaa niin, että sinne otetaan tämä kohta ja että meidän informaatiokampanjamme käynnistetään ja että sitä pitäisi Euroopan tasolla rahoittaa. Minusta meidän täytyisi tämäkin kohta ottaa myöskin mukaan ja huomioon. Thank you. Kiitoksia. Lopuksi Äh, Rova äh, Kiitoksia. Voin vain liittyä näihin sanoihin, joita täällä on esitetty. Muistan, kun Solvitin suuri avajastapahtuma oli. Ja meillä on hieno väline, se oli hieno tilaisuus, se avajastilaisuus. Ja siinä on monet instituutit mukana. Hyvä, että se on olemassa, mutta on juuri niin kuin tässä puhumme. On tapauksia, joilla siellä on harjoittelijoita, puolipäiväisesti työntekijöitä. Sitten yrittäjät tulevat sinne, niin kuin Rova Hanslik sanoi, käyttääkseen hyväksi tätä välinettä. Sitten lähtevät pois äh, pettyneinä, alkaa tulla huonoa mainosta. Väline on, mutta sitä ei käytetä tarpeeksi hyvin e- eikä se ole hyvin tarpeeksi, siellä, siellä ole tarpeeksi varustettu, eikä ole tarpeeksi hyvin tunnettu. Eli haaste, joka meidän, meidän kaikkien edessämme on, komission meidän, kaikkien meistä edessä on, mitä tehdään, jotta budjettia saataisiin kasvatettua? Miten paljon jäsenvaltioiden pitäisi siihen osallistua tähän budjettiin? Ja miten sitä mainostaa ja tukea? Siis eh, liityn näihin puheenvuoroihin ja uskon, uskon myös hyvän, hyvätelmäisen yhteistyöhön myös muiden toimielinten kanssa. Maybe we can... Hyvä. Ehkä voitaisiin tätä Facebook-esitystä myös testata ja varmasti tulee ystäviä paljon. Nyt Rova Gruberin voimme kuulla komissiosta. Um, thank you. Kiitos. Haluaisin kiittää teitä kovasti tästä laajasta tuesta Solvitille. IMKOhan on ollut aina vakaasti tämän hankkeen takana erittäin tärkeä, ei pelkästään komissiossa, vaan myös ajatellen Solvit-keskuksia vetäviä ihmisiä. niin se on tärkeää. Heille ei ole kovin kiitollista mennä muiden ministeriöiden ovia kolkuttamaan kertomaan, että ettepä noudata lainsäädäntöä kunnolla ja teidän täytyy muuttaa asiantilaa. Voin kuvitella, että ministeriössä he eivät ole ihan kaikkein suosituinta väkeä tästä syystä, mutta tekevät kuitenkin tärkeää työtä sen takaamiseksi, että todellakin sisämarkkinamääräyksiä noudatetaan paikan päällä ruohonjuuritasolla teidän tukeen on siis äärimmäisen tärkeää heillekin. Myöhemmin tällä viikolla meillä on Solvit työverstas Vilnas ja me viemme tämän viestin eteenpäin heillekin, että parlamentti jälleen kerran on antanut tukea heille. Sitten valiokuntaloitteisesta mietinnöstä toteaisin, että sekin on erittäin hyvä väline. Näin voimme liputtaa näitä asioita, joita me olemme vuosikertomuksessa jo seitsemän vuoden ajan pitäneet Framilla. Jotkut nämä kysymykset ovat olleet ongelmallisia vuosien saatossa. Olette täällä esille ottaneet niitä täälläkin. Henkilöstövaje on kaikkein suurin me olemme jälleen syyskuussakin kysyneet henkilöstötilanteesta keskuksilta, ja kuten aikaisempinakin vuosina, kolmannes keskuksista ovat alimiehitettyjä, ja se totta kai johtaa suuriin ongelmiin. Olisi kovin hyödyllistä, jos tämä tuli esille myös valiokuntaloitteisessa mietinnössä. Sitten vielä yksi juttu, joka on ollut esillä Nimittäin, että vaikkakin solvit vaikuttaisi pärjäävän aika hyvin suhteessa kansalaisiin, kansalaisten osuus tapauksissa on kasvamassa, niin sama ei ole kuitenkaan onnistunut yritysten kohdalla. Tämäkin on toistuva ongelma. Joka vuosi huomataan, että yritystapausten suhteellinen osuus vain laskee. Aikaisemmin tänä vuonna me käytimme pysyvää yrityspaneelia selvittääksemme pk-yritysten parissa, miksi he eivät käytä solvitia. Huomasimme, että ei ole tietoisuutta solvitista. Ilmeisesti meidän täytyy käyttää muita kanavia, jotta päästään käsiksi näihin yrityksiin. Kysymme myös, jos olisi solvit, niin käyttäisittekö vai olisitteko halutton käyttämään erinäisistä syistä? Näin ei ilmeisesti kuitenkaan ole tilanne, kun kuulevat solvit sanovat, että kyllä, sitä jatketaan, jatkossa käytetään. Siksi tältä pohjalta olemmekin miettineet parempaa markkinointistrategiaa yritysten parissa. Me olemme tätä jo hahmotelleet. Tästä keskustellaan Solvit-keskusten kanssa myöhemmin tällä viikolla ja kerromme myös myöhemmin näistä asioista. Talousarviosta sitten olemme todella iloisia, että saamme tukea Solvitille talousarvionkin osalta. No totta kai se talousarvio, joka tulee yhteisöstä, ei ole käyttökelpoista henkilöstövajan korjaamiseksi. Näillä rahoilla järjestetään työverstaita, varmistetaan, että tietokanta on toimintakykyinen ja tarvittaessa sitä mukaan otetaan, mutta tällä ei voida henkilöstövajetta ruveta oikaisemaan. Täällä tuli esille myös esitellen puheenvuorossa se, että yhteismarkkinoiden tukisuunnitelma, se käynnistettiin viime vuonna – Siinä ajatuksena on, että me, otetta, me ottaisimme kaikki palvelut paremmin käyttöön, niin että ne voivat auttaa toinen toisiaan. Esimerkiksi mitä on jo tehty, että on parempi kytkeyntä kansallisille tarkoitettuihin palveluihin, jos on pieni solvitkeskus, jolla ei ole kaikkia lainopillista asiantuntemusta tapausten selvittämiseksi. He voivat mennä toiseen signpost-palveluun ja pyytää juridista analyysiä tapauksesta. Me olemme juuri saaneet tämän koevaiheen loppuun ja se on toiminut varsin hyvin. Tätä aiotaan nyt laajentaa koskemaan kaikkia solvitkeskuksia. Käytämme siis muitakin välineitä avittaaksemme heitä hiukkasen tässä, hiukkasen tässä henkilöstövajetilanteessa. Mitä tulee tähän yhtenäismarkkinoiden apusuunnitelmaan, tukisuunnitelmaan, niin siellä on yksi tärkeä asia, että meillä olisi yhden lukun järjestelmä näissä kaikissa tukipalveluissa. Ja se oli tämä web-portaali. Toivottavasti vuoden loppuun mennessä voimme päivittää tietoja teillekin tässä tukisuunnitelmassa. Ehkä se olisi mielenkiintoista myös solvittia selvitettäessä, miten ne sopisivat yhteen. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä esittelijänne kanssa – niin että voimme tarjota kaiken tarvittavan tiedon mietinnön laatimiseksi. Olemme nyt keräämässä myös tilastotietoja. Tuleva vuosikertomus varten se julkaistaan helmikuussa. Me voimme toimittaa nämä luvut jo nyt esittelijällekin. Hän voi käyttää niitä myös mietintöluonnoksessaan. Kiitos. Thank you, Mrs. Gruber. Kiitoksia, seuraava Gruber. Rohkaisen todellakin valiokuntaa markkinoimaan tätä jos et käytä sitä, niin menee hukkaan. Näin se on monessa asiassa. Herra Busoi sanoo vielä sanasen. Very much. Eh, I agree with everything. Kiitoksia, olen samaa mieltä kaiken sanotun kanssa. Enkä ole pelkästään kohtelias naiskollegoita kohtaan, vaan koska todellakin uskon, että että täällä on positiivinen ilmapiiri Solvitin suhteen ja olen varma, että positiivinen mietintö tulee. Haluan vain ehdottaa aikataulua ja että siitä sovittaisiin kollegoiden kesken. Sitten haluan kahteen asiaan keskittyä, jotka monissa puheenvuoroissa tulevat esille ja sitten päättää puheenvuoroni. Joten ehdotan konsultoituani henkilökuntaa, imka valiokunnan sihteeristöä, että toinen keskustelu olisi 5. marraskuuta. Määräaika 13. Äh, äh, marraskuuta käännettäväksi lähettämiseksi, sitten 7. joulukuuta äh, käsittely, sitten tarkistusten määräaika juuri ennen joulua, muutama päivä ennen joulua, 11. joulukuuta. Sitten sitten tarkistusten käsittely 25. tammikuuta, äänestys IMKossa 26. tammikuuta ja että täysäänestys olisi joko helmikuussa tai maaliskuussa ensi vuonna 2010. Monia tärkeitä asioita tässä sanottiin, mutta kaksi asiaa tulevat todella paljon esille monissa puheenvuoroissa. Ensimmäinen on mainostamisen ongelma, että olisi parempi tietoisuus tästä verkostosta. Voin vahvistaa, että tietoisuus oli hyvä, mutta voin tunnustaa, että ennen kuin tuli parlamentin jäseneksi, vaikka olin Romanian parlamentin jäsen, niin en ollut tietoinen Solvitin olemassaolosta. Ja olen varma, että monet kansalaiset, monet liike-elämän edustajista eivät vielä tiedä Solvitin olemassaolosta. Ja monet heidän ongelmistaan voidaan ratkaista tämän verkoston kautta. Koska ehdotimme tätä erillistä budjettikohtaa, ja minulla on tuki monilta kollegoilta budjettivaliokunnassa, että tämä erillinen budjettikohta olisi. Tietysti siitä neuvotellaan keskustellaan neuvoston kanssa, mutta ainakin budjettivaliokunnassa olen varma, että meidän ehdotuksemme hyväksytään. Sitten ehkä budjetti kohta käytetään paremmin solvitin markkinoimiseen. Ja sitten toinen, että eh, eh, paineistetaan tätä jäsenvaltiota. He voivat ratkaista ongelman lievästä henkilökunnasta. He voivat myös tukea omilla resursseillaan keskuksia kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Mietinnöllä voimme pyrkiä tämän paineen ylläpitämiseen. Kiitoksia paljon kaikille kollegoille, jotka antoivat panoksensa tähän keskusteluun. Kiitoksia kollegoille komissiosta ja todellakin tarvitsen heidän tukeaan ja neuvojaan, jotta voin äh, valmistella tämän mietinnön. Ja kiitoksia paljon kärsivällisyydestänne, että sain jälleen puheenvuoron. Thank you very... Kiitoksia kovasti. Voimme olla aika tyytyväisiä itseämme, että olemme näin täsmällisesti toimineet ihan aikataulun mukaankin aika kivasti. Seuraava kohta. Kohta 13. Kaasun saannin turvaaminen. Siinä puheenvuoron saa niin että Kiitoksia. Rova puheenjohtaja, puhun äidinkieltäni. Me kollegat deputaat, godat ja klaatesuosie. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin korostaa sitä, että yleisesti ottaen minä tuen komission esitystä – asetusehdotukseksi varmastikin kaasun saannin turvaaminen on tärkeää. Ei pelkästään ajatellen perusrakenteita, ympäristöä, sisämarkkinoita, vaan se on tärkeää myös, kun ajatellaan Euroopan turvallisuutta. Haluaisin teidän pitävän tämänkin mielessänne. Myös kun tässä nyt rupean kertomaan tarkemmin tästä aiheesta. Haluaisin ensinnäkin kiittää valiokuntaa siitä, että me olemme niin nopeasti vastanneet 2009 kriisiin jo tammikuussa niin, että on tehty oikeat johtopäätökset. Tammikuussa 2009 kriisi osoitti jälleen kerran, että kaasun saannin turvaamista ei voida ratkaista jäsenvaltiotasolla, se edellyttää yhteistä toimintaa yhteisön tasolla. Ja turvaamisen keskiössä on se, että toimii myös hyvät perusrakenteet. Ja mitä integroituneempi perusrake on, sitä kestävämpi on myös markkinamekanismi, jos on katkoksia saannissa. Jos se on kovin pirstaleinen, niin se edellyttää ehkä vielä enemmän hallitusten puuttumista. Mikä sitten on kaikkein tärkeintä? Minkä haluaisin otettavaksi mukaan tähän lausuntoon? Ensinnäkin maakaasun markkinat. Tässä on joukko kysymyksiä, joihin meidän täytyy löytää vastauksia. Ensinnäkin mahdollisimman suuri joustavuus markkinoilla, onko se oikein, jos tulee katkoksia ja millä tasolla toimitaan, jäsenvaltiossa vai yhteisön tasolla. Onko selkeitä kriteereitä asetuksessa olemassa niin, että voitaisiin ottaa käyttöön kaikki hätätoimenpiteet, jos niin on tarpeen? Lisäksi meidän täytyy varmistaa että on riittävästi myös valtaa komissiossa toimintojen toimintojen toimimiseksi. Siellä täytyy olla toimivalta, että markkinat toimivat, jos kaasunsaannissa tulee ongelmia. Pitäisikin olla enemmän harkintavaltaa jäsenvaltioissa tai kaasuyrityksissä, kun ryhdytään turvaamaan kaasunsaantia eri toimenpitein tai ehkä ei ole riittävää selkeyttä olemassa eri toiminnoissa jäsenvaltioissa tai yrityksissä kriisitilanteissa. Ehkä saattaa näin syntyä myös suurempi riski katkoksiksi. Haluaisin todeta, että n 1 standardi on erittäin tärkeää. Voidaan miettiä myös, miten universaali standardi on luonteeltaan. Onko se asianmukainen myös näitä profiileja varten, joita jäsenvaltioissa on nähtävissä? Se on kuitenkin valiovertailun kannalta tärkeää, kun määritellään kriteereitä ja parametreja. Sitten kuluttajan suojasta muutama sana. Ensinnäkin haluaisin puhua siitä, miten määritellään kuluttajan suoja. Ehkä suojeltua kuluttajaa pitäisi tutkua ensisijaisesti tai enemmänkin ensisijaisena käyttäjänä. Tämä pitäisi nähdä ylipäätään asetuksen tavoitteiden pohjalta. Ajatellaan kouluja, sairaaloita tai muita tärkeitä perusrakenteita. Meidän pitäisi myös kysyä, kun olemme määrittelemässä näiden käyttäjien alaa, Miksi se olisi pelkästään jäsenvaltioiden harteilla? Kun kuluttajasuosta nyt on puhe, niin ei pitäisi myöskään unohtaa, että kuluttajilla on oikein saada tietoa kaasunsaannin turvallisuudesta ja myös niistä toimenpiteistä, jotka siihen liittyvät ja joita myös kriisitilanteessa sovelletaan. Sitä paitsi on myös äärimmäisen tärkeää kuluttajien kannalta tietää, minkälaisia velvoitteita jäsenvaltioilla ja jäsenvaltioiden viranomaisilla on tai kaasuyrityksillä, kun joudutaan kriisitilanteeseen. Heille pitäisi kertoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Sitten tiedonvaihdosta Onko riittävästi tietoa tarjottu asetuksen pohjalta? Onko asianmukaista, että komissio yhteensovittaa näitä toimenpiteitä kriisitilanteessa? Varsinkin kun on kyse kahdenkeskisistä sopimuksista, joita on olemassa maiden kesken. Tämä koskee myös niihin sopimuksiin, joita merkittävillä yrityksillä on. Sitten vielä kulu, kuluista. Totta kai tämä kaikki aiheuttaa kustannuksia. Ne ovat kuitenkin huomattavasti alhaisempia kuin mitä menetyksiä jäsenvaltiossa saattaa syntyä kriisitilanteessa. Siis jos ei olisi mitään yhteisiä unionin tason toimenpiteitä kriisin hallitsemiseksi. Minä uskoisin, että kustannustaakka pitäisi jakaa oikeudenmukaisesti ja tasaisesti. Asetuksen pitäisi olla selkeämpi näiltä osin ja myös ennustettavampi. Miten sitten taataan yhteisvastuu ja jäsenvaltojen toiminta? Varmasti kestää ennen kuin esitetyn asetuksen toimenpiteitä ryhdytään soveltamaan. Hyvät kollegat, tämä esitetty aikataulu merkitsee sitä, että ensimmäisen autoluonnoksen pitäisi olla valmis 15. lokakuuta mennessä. Toisin sanoen, näin voimme sitten ensimmäisen käsittelyn järjestää marraskuussa valiokunnassa, hyväksyä se sitten joulukuussa. Aikataulu on siis hyvin kireä, siksi minä kehottaisinkin, että kaikki kollegat, jotka haluavat jotenkin osallistua tämän lausunnon valmistamiseen, niin toimittaisivat omat esityksensä jo tulevina viikkoina. Minä voin laatia näin mahdollisimman kattavan lausunnon 15. päivän mennessä. Minä olen itse uusi parlamentin jäsen. Minä ymmärrän, että minulla on paljon opittavaa. Siksi olisin kovasti kiitollinen kaikesta neuvosta, avusta, jota kollegoilla ehkä on tämän lausunnon valmistelussa. Kiitos. Thank you, Mrs. Kalniete. I'm sure there are plenty. Kiitos, Arva Kalniete. Olen varma. On monia auttamaan halukkaita henkilöitä, mutta olemme hyvin vaikuttuneita, että asia on näin hyvin alkanut. Herra Siviec haluaa nyt puheenvuoron ja sen jälkeen on mahdollisuus nähdä yksi alustus. <coughs> Thank you very much. Uh, uh, Kiitoksia kovasti. 15 minuutin päästä on Saharov-palkinnosta äänestys. Olen kiitollinen, että sain nyt puheenvuoron SD-ryhmän puolesta tästä säädöksestä. Asetusehdotus on hyvin vahva asiakirja. Ja jos luemme sen läpi, erityisesti esipuheen, jossa selvitetään, että miksi tällaista asiakirjaa tarvitaan, haluan kiinnittää huomiota kahteen asiaan. Ensimmäinen on se, että edelliset dokumentit tässä asiassa käsittelevät tilannetta, kun poliittinen osa tekijäkaasun saamisessa oli paljon pienempi rooli ja viime vuodesta lähtien olemme tienneet, että politiikka hyvin selkeästi vaikuttaa siihen, saadaanko kaasua vai ei. Ja toinen osatekijä, joka, jolla voi perustella tällaista asetusta, on kaasun käytön radikaali äh, nouseminen ja se on ikään kuin tämä uusi rakenne kuluttaja äh, kaasun energiamuotojen käytössä. Nyt katsotaan sitten valiokuntien määrä, jotka antavat lausunnon, niin täytyy sanoa selvästi, että se määrä on suuri, koska tämä on hyvin laaja-alainen ongelma. Tässä vähän puuttuu ulkoasioidenvaliokunnan lausunto mielestäni, koska eniten kaasutoimitusten turvallisuuteen ja varmuuteen vaikuttavat EUn ulkoiset suhteet eri maiden kanssa, joista kaasua saadaan. Meidän valiokunnamme nimissä teemme lausunnon, se on ihan banaalia, mutta meidän valiokunnamme siis käsittelee kuluttajasuoja-asioita. Ja jos katsotaan kaasun toimitusten varmuutta, ihan sinällään kuluttajasuojan näkökulmasta, niin kolme näkökohtaa täytyy varmistaa kuluttajille. Kuluttaja täytyy saada yleensä kaasua ja hänen täytyy saada niin paljon kaasua kuin tarvitsee. Ja kolmanneksi kuluttajan täytyy saada sellaiseen hintaan, jonka myötä on sitten mahdollisuus, että hänellä on varaa sen kaasun ostamiseen. Ja ihan suoraan sanoen takuukaasun saamiseksi koke, koke, se koskettelee yleensä elämänehtoja ja terveyden säilyttämistä. Eli tässä mielessä voitaisiin pyytää lausuntoa myös ihmisoikeusvaliokunnan lausuntoa, koska kyse on perusihmisoikeudesta. No, itse ehdotus sitten. Haluaisin ottaa esille muutaman kohdan, jotka erityisesti minun ryhmäni pitää hyvin tärkeänä. Kiinnitän huomiota siihen, miten määritellään suojeltu äh, kaasunsaaja-asiakas. Tämä on määritelmä, joka täytyy lukea tarkasti, mutta se on lähellä sitä, joka melkein sopii. Eli kyse on yksittäisistä kuluttajista, kyse on sairaaloista, kouluista, mutta näyttää, että tämän määritelmän kanssa pitää vielä tehdä enemmän työtä. Sitten kohta, jossa puhutaan vastuusta äh, kaasutoimitusten varmistamisesta, koskee valtioita, koskee valtioiden vastuuta. Erityisesti puhutaan vastuusta, että täytyy määritellä se instituutio elin, joka valtion nimissä toimii on eri tilanteita jäsenvaltioissa, kun, ka- kun kaasuverkosto ja kaasukauppa on valtion käsissä. Silloin on selkeä tilanne. Toinen tilanne on kun tämä on kaupallistettu tämä alue. Ja sitten ihan erityisellä tavalla täytyy viitata valtion vastuuseen, ei kaupallisten elinten vastuuseen. Lainsäädäntö ja asetus määrittelee standardit, äh, kaasun saantistandardit tai toimittamisen standardit ja infrastruktuuristandardit. Tämä on myös hyvin tarpeen, koska kun puhutaan standardeista, niin kun puhutaan standardeista, niin vaaditaan lainsäädäntäjältä, että määritellään, että, että saadaan niin paljon kaasua kuin tarvitaan. Ja tähän haluan kiinnittää huomiota. Haluan heti alkuun kertoa kahdesta asiasta, joita minun ryhmäni SD-ryhmä, niiden kanssa meille tulee paljon epäilyksiä. 7, artikla 7.5, jossa muotoillaan seuraavasti. Asianmukainen elin varmistaa sen, että kaasun toimituksessa ei sisämarkkinoiden sääntöjä rikota, että hinta olisi sama suunnilleen kuin ähm, markkinahinta. Tietysti tässä on kyse standardista kriisitilanteessa, joten että siinä tilanteessa että kaasusta on puutetta. Me hyvin selkeästi vaadimme sitä, että tällainen suojeltu kaasun saaja, että hänen ei vaikuttaisi sellainen tilanne, johon hänellä ei ole mitään vaikutusta hintamielessä. Emme salli sitä, että kriisiaikana voitaisiin kaasun hintaa nostaa. Kiinnitän tähän huomiota, koska nyt on aika, tai sinne tunne tarkalleen komission aikomuksia tässä kohdassa. Tietysti kuuntelen mielelläni tästä mielipiteitä. Ja seuraava kohta, joka minun mielestäni, josta puhun aiemmin, mutta halusin kiinnittää tähän myöskin nyt huomiota, eli valtion rooli siinä, kun taataan se, että kasvaa saadaan tarpeellinen määrä. Jos katsotaan tilannetta, joka oli Bulgariassa ihan kaupallinen käytäntö, Balkanin niemimaalla muutenkin, jonkun täytyy ottaa vastuu sellaista tilanteesta, kun puhumme eurooppalaisesta sääntelystä, ja lainsäädännöstä. Ja kun siinä vedotaan subsidiariteettiin, niin pitää olla hyvin selkeästi sanottu, että miten paljon vastuuta siitä, että kaasua saadaan, miten paljon vastuuta siinä on jäsenvaltioilla ja miten paljon vastuuta solidaarisuudesta ja tuesta, miten paljon siinä voi auttaa vaikeuksien joutunutta jäsenvaltiota. Ja tämä asetusehdotus yleisessä mielessä menee hyvään suuntaan. Olen sitä mieltä, että aikataulu, joka on aika, aika hullu, kuten on tapa, tavallista, niin täytyy tehdä tämä mahdollisimman nopeasti, koska tämä aika vuodesta, kun näitä ongelmia voi syntyä, niin se lähenee. Okei. Okay. Selvä. Nyt meillä on mahdollisuus kuunnella komission edustajaa, herra Vinuata. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, rouva puheenjohtaja. Tarkoituksena on pikaisesti esitellä tätä ehdotusta. Se on tärkeä, varsinkin ajatellen tätä käsillä olevaa kriisiä tammikuussa. Eli oli merkittävä kriisi, että 20 prosenttia EUn käyttämästä kaasusta oli hukassa. Siis tämä kriisi oli ulottuvuudeltaan Euroopalle, koska jäsenvaltiosta 12 kärsi suoraan ja moni länsi maakin kärsivät siitä aika pahasti. Tämä oikeastaan osoitti, että tämä menisi läpi koko Euroopan unionin. Tämä valiokunta, joka käsittelee sisämarkkinoita, niin se, mitä voidaan oppia tästä kriisistä, on se, että todellakin sisämarkkinat pystyivät toimimaan. Me olemme nähneet, että Lännestä itään oli virtoja. Myös maakausuyritykset tekivät myös sopimuksen sen takaamiseksi, että jos oli luvattu toimintakaasua, niin toimitettiin myös. On huomattu myös, että jotkut maat olivat hyvin valmistuneita, siellä oli hätäsuunnitelmat valmiina asianmukaisella tavalla. Meillä on myös hyvin toimiva kaasukoordinaatioryhmä, siellä on joukko jäsenvaltioita ja elinkeinoelämän edustajia. Siinä voidaan vaihtaa tietoja, selvittää, mitä tapahtui ja ohjata myös näitä onge- toimia ongelman lievittämiseksi. Meillä on myös käsitys näistä virroista käsitys, että jos yleensä toimii putket idästä länteen, ne toimisivat myös lännestä itään. Myös etelästä pohjoiseen Kreikan ja Bulgarian kohdalla myös kriisin loppuvaiheessa kaikki kotitaloudet saivat kyllä kaasua, paitsi Bulgarian kohdalla. Se kärsi kaikkein pahiten jäsenvaltioista. Toisin sanoen, olemme huomanneet myös, että on tiettyjä ongelmia. Totta kai niissä pitää jotain tehdä. Ensinnäkin ei ole riittävästi perusrakenteita, toimintakaasua siellä, missä sitä tarvitaan, lähinnä lännestä itään. On huomattu, ettei myöskään ole ainakaan kaikissa valtioissa valmiita selviämään kriisistä. Tiedonvaihto ei ole riittävästi eikä myöskään avoimuutta, läpinäkyvyyttä, seurattavuutta. Ongelmia on myös hätätoimissa, varsinkin rajat ylittävästi, ja saattaa olla myös sellaisia kansallisia toimia, jotka ovat kääntyneet itseään vastaan suhteessa muihin maihin. Me olemme juurikaan osoittaneet yhteisvastuun tunnetta ja samoin kesken kriisiin Aikoina ei yhteisvastuuta noin kädenkäänteessä synny tietenkään. Ei riskin arviointakaan ole riittävästi tehty ja näin valmistautunut ollut riittämätöntä. Tässä syystä olemme tehneetkin tällaisen asetusesityksen. Se perustuu artiklaan 95, yhteiset standardit saanin turvaamiseksi se on elintärkeää, että voidaan taata kaasuvirta sisämarkkinoilla. On erittäin tärkeää myös välttää markkinoiden vääristymät kriisitilanteissa ja markkinoiden on pystyttävä toimimaan mahdollisimman pitkälle niin, että voidaan toimittaa kaasua kaikille asiakkaille. Tammikuusta opittiin tämä ehkä ennen kaikkea, että paras takuu kaasun toimittamiselle on EUn sisämarkkinat. Tämä on nyt tärkeää tajuta. Totta kai olemme sitä mieltä, että on syytä tarjota myös kannustumia, että investoidaan perusrakenteisiin, jos ei niitä ole olemassa. Me olemme myös luoneet tämän asetuksen tämän kolmannen sisämarkkinapaketin pohjalta. Ennen kaikkea luotiin virasto Euroopan tasolla energiasääntelijöiden yhteistyötä varten. Meillä on myös ENTSO luotu kaasualalla nimenomaisesti. Me olemme kyllä valmiita käyttämään näitä kahta elintä Euroopan tasolla, myös kaasukoordinaatioryhmässä, sehän on olemassa myös Euroopan tas- tas- tasolla. Me haluamme myös näillä paketeilla myös lisää läpinäkyvyyttä, ajatellen verkon käyttöä. Siis seuraava kalvokitos Asetuksen tavoitteena on taata parempi suoja kuluttajille kriisitilanteessa. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää, aivan kuten täällä totesi myös edellinen puhuja. Toden totta me tarvitsemme, että tätä voidaan toimittaa asiakkaille. Meillä on olemassa standardi, tämän niin kutsutun suojelun asiakkaan kohdalla. Siinä on myös joukko muita asiakkaita, joille toimitetaan myös kriisitilanteessa. On aivan selvää, että jos näin halutaan tehdä, täytyy miettiä ennaltaehkäisyä ja kriisin hallintaa. Meidän täytyy luoda yhteinen valmiustaso kaikissa maissa, ehkä kansallisella tasolla, mutta myös alueellisella tasolla. Alueellinen lähestymistapa on erittäin tärkeä tässä jutussa, koska yksittäinen jäsenvaltio ei ehkä pysty puuttumaan kaikkiin riskin kysymyksiin, mutta alueellisella tasolla kyllä. Meidän täytyy myös lisätä valmiutta toimia yhteensovitetulla tavalla Euroopan unionin tasolla. Tämä on tämä yhteisvastuupuoli, joka on rakennettava sisäänjärjestelmän. Totta kai läpinäkyvyyttä vaaditaan myös sen takamiseksi, että pystytään kriisitilanteisiin vastaamaan mahdollisen hyvällä tavalla. Siis Asetus oikeastaan perustuu siis parin tärkeimpään elementtiin. Ensinnäkin että meillä on riskinarviointia, joka perustuu yhteisiin standardeihin Euroopan tasolla. Perusrakennestandardi ja kaksi toimitusstandardia suojelulle asiakkaille. Seitsemän päivää korkean käytön aikoina talvella ja 60 päivää talvella, sydäntalvella – meidän täytyy laatia myös ennaltaehkäisevää toimintaa ja olla hätäsuunnitelmat vastaamaan kriiseihin ja, ja meillä on myös, myös samat kriisitasot kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä voidaan tehdä kansallisella tasolla, alueellisella tasolla, ehkä myös EU-tasolla. Mielestäni tämä on erittäin tärkeää tässä yhteydessä. Sitten jos tarkastellaan N-1-indikaattoria, siis perusrakenne. Siinä tarkastellaan, mitä käy, jos tärkein perusrakenne ei toimi. Onko muuta perusrakennetta riittävästi olemassa tai muita välineitä, että voidaan puuttua ongelmaan. Tässä on huomattu, että meillä on joukko maita, jotka eivät ole ihan niin hyvässä jamassa, tai sitten muita, jotka ovat paremmin varmistautuneita on erittäin tärkeää myös tajuta tämä riittävän joustavasti, tarkastella koko ajan perusrakennetta ei pelkästään putkia, vaan myös varastointimahdollisuutta, terminaalit, muu kapasiteetti ja myös tuotanto. Haluaisimme, että oli tällainen riskiarviointi perustuisi tähän yhteiseen indikaattoriin – se on hyvin tärkeä osatekijä myös vastuunkannossa, joka jokaiselle jäsenvaltiolle kuuluu tässä järjestelmässä. Ainahan on pelkoa sitä, että jotkut jäsenvaltiot eivät selviydy ja silloin luotetaan naapureihin. Pitäisi tällainen epäluottamus saada pois ja jokaisen jäsenvaltion on tehtävä ja hoidettava sarkansa ja sitten solidarisuusmekanismia tämän luottamuksen pohjalta käyttää. Se on tärkeää. Sitten yhteisöulottuvuus periaatteessa olisi sitä, että kyllä riskinarvioinnin prosessi ja hätä- ja ennaltaehkäisevien suunnitelmien laatiminen johdattaisi myös EU-tasolla osin komission voimin. Todellakin jäsenvaltioita pitäisi pakottamaan tekemään yhteistyötä ja arvioimaan riskit mahdollisimman hyvällä tavalla, ehkäpä alueellisesti. Komissio esittäisikin, että voitaisiin, että meillä olisi alueellisia suunnitelmia. Siitä on hyötyä. Haluaisimme kehittää myös kaasukoordinaatioryhmän osaa Euroopan tasolla niin, että olisi tämä uusi sääntelijöiden elin mukana ja ENTSO, Eli nämä siirtojärjestelmät olisivat mukana myös Euroopan mittakaavalla. Lisäksi on myös komissiossa mahdollisuus vaatia jäsenvaltiota sitä, ettei ryhdytä haitallisiin toimiin muita jäsenvaltioita vastaan. Tämä on totta kai poikkeuksellinen luonteeltaan, mutta on kuitenkin tärkeää, että kriisiaikoina on mahdollista välttää se, ettei ryhdytä sellaisiin toimiin, jotka kääntyvät itseään vastaan suhteessa muihin jäsenvaltioihin. Totta kai Tämä merkitsee, että paremmin hallitaan kaasumarkkinoita ylipäätään kriisitilanteessa. No niin, tässä periaatteessa filosofia tämän asetuksen taustalla ja haluaisin nyt kuulla mieluusti teidän kommentteja. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia kovasti todellakin. Minä haluaisin kysyä yhden kysymyksen. Haluaisin tietää, kuulla konkreettisia esimerkkejä näistä ongelmista, joita on yksilöity tammikuun kriisissä. Voisitteko mainita jonkin kansallisen toimen, joka oli kielteinen vaikutuksiltaan. Ihan noin, minkälaisia toimia? Well, it's, it's possible. No tuota, kahden tyylisiä toimenpiteitä on nähty. Jos sanotaan esimerkiksi, että kaikki varastot täytyy varata kansalliseen tarpeeseen, kun varastoa joskus käytetään yli rajojen jos jäädytetään varaston käyttö, ei ehkä ole parhaan tyylinen toimenpide. Toinen eh, toimenpidetyyppi olisi ankkuroida joitakin toimenpiteitä, joilla on selkeästi vääristyviä markkinoita markkinoilla, joita saattavat olla esimerkiksi optimoida tuonti ja antaa sellainen viestisignaali, että näille toi operaattoreille, verkonhaltijoille, että kannattaisi tuoda. Eli tällaiset toimenpiteet voivat tuoda ongelmia ja itse asiassa vielä pohjaa pois sisämarkkinoiden toiminnalta. Thank you. This... Kiitos. Haluaako valiokunta esittää kysymyksiä? Ehkä voisin näitä puheenvuoroa esittelijälle, valmistelijalle. Uh, I thank uh, the Commission for the presentation. Kiitoksia komissiolle esityksestä. Ja kuten sanoin, olen valmis, olen valmis tekemään työtä läheisessä yhteistyössä kaikkien ryhmien kanssa ja kaikkien varjostettelijoiden kanssa. Meillä on hyvin tiukka aikataulu. Ja mitä minä tässä ehdotan on, että tapaamme varjostettelijoiden kanssa niin pian kuin mahdollista. Kiitos. Okay, thank you. No niin, kiitos. Seuraava kohta, 14. Jäsenvaltioiden markkinoiden valvonnan toimivuutta koskevan tutkimuksen esittely. Puheenvuoron saa jo Rova Janne Silvest. Herra Janne Silvest. And uh, your multi-talent. Monilahjakkuus. Tervetuloa. Kalvoja sinullakin taitaa olla, eikä vain. Siirryn tästä jälleen. Thank you, Madam Chairman. Um, happy to be back again. So... Kiitoksia puheenjohtaja mielelläni takaisin taas näin nopeasti. Sanoin sen aamun esityksen yhteydessä myöskin niille, jotka ovat täällä olleet. Meitä pyydettiin tekemään, äh, selvityssä arvioidaan markkinaseurantamenetelmiä jäsenvaltioissa. Tämän selvityksen tavoitteena oli yleensä antaa yleiskatsaus tilanteesta EU-ssa koskien näitä toimenpiteitä, joihin on ryhdytty jäsenvaltioissa, jotta voidaan vahventaa markkinaseuranta, viranomaisia ja välineitä. Ja tämä on tietysti osa tavaroiden liikkumista koskevaa pakettia, joka he, heinäkuussa 28 hyväksyttiin. Se, mitä tässä nyt on sitten katsottu, mitä toimenpiteitä jäsenvaltiossa on toteutettu, jotta voitaisiin vahvistaa markkina seurantaviranomaisten toimintaa mukaan lukien nämä resurssit, joita tähän toimintaan on annettu. Katsoimme, että miten on markkinaseurantaohjelmia saatu aika valtioissa. ja myöskin, että miten monet tuotteet miten monen tuotteen on löydetty, havain, löydetty aiheuttavan riskejä, vakavia riskejä ja mitä niitä vastaan on tehty ja sitten myöskin kontrollijärjestelmät jäsenvaltioissa myöskin koskien asetusta. Lähtökohta on tavaroiden vapaata liikkumista koskeva paketti, erityisesti yksi asetus siinä, nimittäin jonka nimi on 765. Yleisellä tasolla tavaroita koskeva paketti, sen tavoite on luoda yhteiset puitteet sillä, että parannetaan olemassa olevia markkinaseurantainfrastruktuureja. Siinä on uudet lainsäädäntöpuitteet tuotteiden markkinoille. Tämä nimenomaan asetus, jota katsotaan, on siis osa tavaroiden liippautumista koskevaa pakettia, ja se ottaa mukaan säännökset akkreditoinnista ja markkinaseurannasta. Se tulee voimaan tammikuussa 2010 joten jäsenvaltioiden odotetaan jo ryhtyneen toimenpiteisiin vahvistaakseen markkinaseurantatoimintojaan. Erityisesti, koska asetuksen mukaan tulee lisääntyneitä vastuita jäsenvaltioiden markkinaseurantaviranomaisille mukaan lukien esimerkiksi, että varallisia tuotteita vedetään pois markkinoilta. Tätä Tutkimusta varten olemme haastatelleet kaikkien jäsenvaltioiden edustajia, joten yleiskatsaus kokonaisuudessaan on unionista, mutta jotta voidaan taisin saada syvällisempää tietoa siitä, että miten eri jäsenvaltiot pärjäävät markkinaseurantatoimien vahvistamisessa, olemme valinneet seitsemän tapaustutkimusta, seitsemän jäsenvaltiota, jotka käyttävät param, tai on käytetty parametreja uusi, vanha, pieni, suuri jäsenvaltio. Myöskin asioita, joita tuli selvityksen mukana esille, hajautettu tai keskitetty lähestymistapa markkinaseurantaan – yhteistyön tasoa jäsenvaltioiden välillä erityistarpeet. Markkinaseurantajärjestelmät joissakin maa- jäsenvaltioissa on paljon, on suuria satamia, kuten Hampuri ja Rotterdam, joista tulee erityistarpeita, koska heillä on, siellä tavaroiden kautta menee paljon, suuria määriä tavaroita. Tapaustutkimusmaat, jotka valittiin, ovat Saksa, Ruotsi, Hollanti, Italia, Portugalia, Bulgaria, Latvia Sitten löydökset. Ensinnäkin kun katsotaan toimenpiteitä, joihin jäsenvaltiossa on ryhdytty, jotta voidaan parantaa markkinaseurantaviranomaisten toimintaa, kysyttiin siitä, että miten resursseja on jaettu näille viranomaisille ja tuli esille, että selvässä enemmistössä jäsenmaita enemmän resursseja, oli sitten kyse rahastota ihmisistä, ei oltu annettu. Ei ollut annettu tälle alueelle kaksi pääsyytä tähän. Ensinnäkin monissa maissa kärsitään paljon nykyisestä rahoituskriisistä, ja siinä on leikattu sitten julkista sektoria paljon. Tähän kuuluu sitten markkinaseurantaresurssit. Sitten joissakin maissa on jo markkinaseurantajärjestelmä, joka on asetuksen mukainen, tai ainakin pienillä muutoksilla tulee olemaan sen mukainen, joten heillä ei ole tarvetta, että täytyisi resursseja lisätä järjestelmäänsä. Kaksi pääsyytä ovat siis nämä, miksi useimmissa maissa resurssit ovat pysyneet enemmän tai vähemmän samalla tasolla. Jäsenvaltioiden joukossa, jotka ovat sitä mieltä, että ovat jääneet situ, sivuun, otitte nyt sivuun tämä markkinaseuranta, joka on, mm, tai jo, jolle se on asianmukainen, niin Ruotsi on hyvänä esimerkkinä, jossa aika tehokkaasti seurataan markkinoita tällaisen markkina seurantatoimia koordinoivan neuvoston kautta. Toinen esimerkki hyvästä resurssien ja tehokkaista resurssien käytöstä on Baltian yhteistyömarkkinaseurannassa – joka, jonka alkukohtaa on Saksassa ja Hampurin satamassa. Siihen tulee mukaan monia jäsenvaltioita, erityisesti uusia jäsenvaltioita, jotka ovat soveltamassa näihin vaatimuksiin. Jäsenvaltiot artiklan 18 mukaan uudessa asetuksessa niitä vaaditaan laatimaan markkinaseurantaohjelma, jossa kuvataan nämä toimet, joita suunnitellaan, nämä periaatteet niin edelleen. Jäsenvaltiot, joilla, jotka ovat laatineet tällaisen ohjelman tai aloittaneet sen laatimisen, on enemmistö 18 jäsenvaltiota. He ovat ehkäpä milloin hallinnolliset rakenteet on kyseessä, kun rakenteet oli kyseessä sitten kansallinen tai asuinen lähestymistapa tai on sitten sektorikohtainen lähestymistapa. He ovat jo organisoineet markkinaseurantjärjestelmänsä. Yksi näistä pointeista, joka tuli esille tapauksissa, joissa on alueellinen lähestymistapa, erityisesti liittovaltioissa, on vielä tarvetta kansalliselle koordinoinnille – jotta voidaan varmistaa, että yhteinen kansallinen lähestymistapa markkinaseurantaan on olemassa. Täytyisi myös sanoa, että ei ole parasta tapaa sektorikansallisessa tai alueellisessa lähestymistavassa, koska se riippuu juuri jäsenvaltion omista rakenteista. Joten jokaisen maan täytyy valita se paras, joka heidän järjestelmänsä parhaiten sopii se, mitä saimme selville, että yhdeksän jäsenvaltiota eivät ole vielä aloittaneet markkinaseurantaohjelman laatimista. Syyt ovat erilaiset jälleen. Yksi on se, että on vähän tai ollenkaan kokemusta tällaisen ohjelman laatimisesta. He eivät oikeastaan tiedä, ovat varmoja, että miten sinne pitäisi menetellä. Jälleen useat, ma, useilla mailla oli vain rajoitettuja resursseja käytössä tähän, joten jossakin tapaa ei voi sanoa, voidaanko, voidaanko ollenkaan markkinaseuraamista harjoittaa vai, vai mitä. Nämä maat sanovat myös, että he haluaisivat, että olisi enemmän suuntaviivoja ja eritelmiä komissiolta, että miten heidän pitäisi ohjelma laatia, mikä pitäisi olla se rakenne, mitä tietoa siellä pitäisi olla mukana ja edelleen. Komission reaktio oli, että he eivät olleet odottaneet, että niin paljon tukea tarvittaisiin, mutta he voivat myös nähdä sen, että olisi ehkä hyvä idea, että tarpeita on, e-, e-, erityisesti, jotta voitaisiin tukea harmonisoitua lähestymistä, ehkä se oli liian oikeastaan vahvasti sanottu, mutta jonkunlaista astetta koordinaatiota jäsenvaltioiden välillä, niin että enemmän tai vähemmän samoihin asioihin kiinnitetään huomiota heidän ohjelmissaan. Sitten jos katsotaan tuotteiden lukumääräjoita on saatu selville, että niistä aiheutuu suuri riski ja mitä toimenpiteitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Yksi päätietolähde on tämä RAPEX-tiedonvaihtojärjestelmä, joka kattaa ilmoitukset kaikista jäsenvaltioiden ilmoittamista varallisista kuluttajatuotteista poikkeuksena ruoka ja lääkkeet taisi olla lääkinnälliset laitteet Rapeksissa on ollut merkittävää kasvua ilmoitusten määrässä viime, viimeisen viiden vuoden aikana, kun taas sitten toisessa käytettävissä olemassa järjestelmässä, joka on energiakartoitus koskeva varhaisuudetusjärjestelmä RSFF, itse asiassa on ollut vähentymistä ilmoitusten määrässä. RAPEX on se, johon keskitymme pääasiassa, ja tämä kasvu, se selittynee sillä, että on keskitytty kasvavassa määrin leluihin skandaalien jälkeen. On paljon keskitytty siihen, että saadaan selville vaaralliset lelut. Ja tämä on ollut ole, jotain tavalla 40 prosenttia ilmoituksista on ollut leluista. Kasvu voidaan selittää myös paremmalla koordinaatioinnilla useissa jäsenvaltioissa – ja aloitteelle, jonka kautta on pystytty markkinaseuranta viranomaisten niin ne ovat pystyneet tekemään enemmän tarkistuksia. On myös merkille pantavaa, että vaikka viimeisen viiden vuoden aikana on ollut kasvua, niin kasvu on hidastumassa – ja kun puhuu eri viranomaisille jäsenvaltioissa, markkinaseurantaviranomaisille, he eivät odota, että tämä kasvu jatkuisi pääasiassa sen vuoksi, että käytännöt ovat nyt enemmän tai vähemmän stabilisoituneet, vakautuneet, eli suuressa määrin odotetaan samaa määrää ilmoituksia tulevan tulevina vuosina. Mikä on myös merkille pantavaa on, että vaikka meillä on RAPEX, järjestelmä, sillä on monia rajoituksia, joiden joukossa tärkeimpiä varmaan on, että ei ole määritelmää sille, että mikä on varallinen tuote. Miten varallinen pitää olla, että, olisi ilmoitet, että tulisi ilmoitus. Jossain määrin tähän liittyy myös on eri käytäntöjä jäsenvaltiossa siitä, että mistä raportoidaan ja miten paljon raportoidaan. Joten kokonaisuudessaan puuttuu jossain määrin hyvä, hyvä järjestelmä, jossa voitaisiin verrata ja säilyä tietoa varallista tuotteista, mutta RAPEX-rajoituksinenkin on nyt paras lähde. Mutta yhdessä muiden tietopankkien kanssa elintarvikkeissa ja rehuissa ja sitten tässä kuluttajatuotteiden tulostaulun kanssa meillä on aika hyvää yleiskatsaus kehityskuluista ja trendeistä. Sitten kontrollijärjestelmien perustamista katsoimme, valvontajärjestelmien perustamista, erilaiset valvontajärjestelmät ja toimet, joita on toteutettu. Se, mitä tuli esille nyt maissa, joissa järjestelmiä on yhteistyölle kansallisella tasolla, kuten Saksa ja Ruotsi, vaikka niillä muuten on aika hajautettu järjestelmä, jossa on paljon suuri joukko markkinointiviranomaisia. Tämä järjestelmä auttaa jakamaan tietoa siitä, että mitkä tuotteet, mitä tuotteita tarkistetaan ja missä. Saksassa tässä auttaa aika edistynyt internetin pohjautuva järjestelmä, joka itse asiassa on levinnyt moniin jäsenvaltioihin nyt, jonka kautta voidaan välittömästi rekisteröidä ja saada tietoa tarkistetuista tuotteista ja luokitella niitä vaarallisiksi. Ruotsi, vaikka sillä on erittäin hyvä koordinaatiojärjestelmä viranomaisten välillä, siellä itse asiassa puuttuu tällainen saksanmallinen järjestelmä, joten parantamisen varaa siellä on myös vielä. Myös näemme, että toinen tapa parantaa tehokkuutta valvontajärjestelmässä erittäin hyvää on tämä Baltian Itämeren yhteistyö, tai jonka mainitsin aiemmin, jossa Saksonin satama Hampuri on yhteistyön keskus Itämeren ympärillä, jossa useat maat jakavat tietoja markkinaseurannasta ja jakavat myös tätä työtä, delegoivat tätä työtä jossain määrin. että tarkist, tämän tarkistustyötä, jotka tulevat Hampurin satama läpi, mutta lähetetään muihin, menevät muihin Itämeren satamiin sen kautta. Tämä Itämeren yhteistyö se laajenee nyt uusiin jäsenvaltioihin, vaikka ne eivät olisikaan Itämeren ähm, valtioita. Kroatia esimerkiksi oli jäsenvaltio kylläkään, mutta tärkeä kandidaatti, äh, erkosmaa kuitenkin. Tämä on hyvä tapa jakaa työtaakkaa ja koordinoida tuotteiden tarkistuksia. Toinen mielenkiintoinen valvontajärjestelmä, joka löytyy jäsenvaltioista, on Hollannin tapaus, jossa käytetään riskiarviointistrategiaa, jotta voidaan priorisoida Hollanti jälleen, sillä on Euroopan, siellä on Euroopan suurin satama Rotterdam, ja siellä on valtava määrä tavaroita tulee sen sataman läpi ja eikä ole mahdollista tapaa, jolla kaikki voitaisiin tarkistaa. Joten mitä he käyttävät on itse asiassa riskinarviointistrategia, joka perustuu, että arvioidaan minkä tyyppiset tuotteet alkuperämaahan perustuen esimerkiksi ovat todennäköisemmin sellaisia, joista aiheutuu riski, vaara, ja keskittyvät sen tyyppisiin tuotteisiin. Joten he voivat ikään kuin napata nämä tuotteet ennen kuin ne tuovat markkinoille, kun taas useimmissa muissa jäsenvaltioissa kyse on enemmänkin tuotteet napataan sitten kun ne ovat markkinoilla ja niistä kuluttajat raportoivat. Joten se on hyvä tapa käyttää rajoitettuja resursseja tehokkaalla tavalla ja keskittyä, keskittää nämä pyrkimykset, ja siis sitä voitaisiin harkita myös muissa jäsenvaltioissa joilla on budjettirajoituksia myöskin, että miten resurssit voidaan käyttää viisaasti niin, että käytetään riskiinarviointistrategiaa näiden tuotteiden valitsemiseen, jotka tarkistetaan. Kuten sanoin, useimmat jäsenvaltiot itse asiassa ovat riippuvaisia reaktiivisemmasta kontrollijärjestelmästä, valvontajärjestelmästä, joka perustuu vähittäismyyjien ja kuluttajien ilmoituksiin aina kun ongelmallisia tuotteita tulee esille. Joissakin maissa tämä aika hyvin toimii, mutta on aika ongelmallista sellaisissa maissa, joissa kuluttajaluottamus on alhainen. Erityisesti näin oli meidän tutkimissamme tapauksissa Italiassa ja Bulgariassa, koska kuluttajaluottamus on alhaisella tasolla, niin he eivät välitä oikeastaan ilmoittaa, eivät vaivaudu ilmoittamaan varoista tuotteista. Bulgariassa on myös tämä tapaus, kun teollisuusjärjestöt eivät anna kovinkaan tarkkoja yksityiskohtia näistä tuotteista kilpailusyistä. He eivät halua nimetä ja asettaa häpeään tiettyjä yksittäisiä yhtiöitä. Tästä tulee sitten ongelmia, kun Bulgarian viranomaisten täytyy paljon, aikaa, paljon enemmän resursseja käyttää siihen, että voidaan yksilöidä, mitkä tuotteet itse asiassa ovat riskialttiita yhteenvetoa tehdäkseni hyviä käytäntöjä, missä löydettiin järjestelmällä Alankomaissa, napataan tuotteet ennen tulevat markkinoille ja keskitetään pyrkimykset markkinaseurantaneuvosto, joka on perustettu Ruotsissa, joka koordinoi näitä pyrkimyksiä ja jakaa tietoja eri viranomaisten ja liittyvien virastojen välillä – mutta muuten toimitaan hajautetulla, hajautetussa järjestelmässä ja sitten rajat ylittävät yhteistyö tiedojen jakamisessa ja itse asiassa työn määrän työtaikan jakautuminen, jota tässä Itämeren yhteistyöohjelmassa tavattiin. Kolme hyvää käytäntöä, kolme hyvää elementtiä, joita voidaan käyttää mahdollisesti eri kombinaatioyhdistelminä, jotta voidaan jatkaa tässä kustannustehokkaasti keskitetyllä tavalla niin, että ei tehdä kaksinkertaista työtä ja kuitenkin opitaan toisilta jäsenvaltioilta. Kiitoksia paljon. Tämän verran halusin alustaa. Thank you. Kiitos, rouva Silvest. Haluko joku jäsen esittää kysymyksiä kommentoida? Herra, olkaa hyvä, sitten Rova Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Kun minä olen ollut maapäivien päivillä edustajana, niin opin, että markkinoita pitää valvoa siellä, missä tulee kiinalainen tuote Saksaan, eli rajalla. Saksassa meillä on vielä osittain hajautettu tehostettu valvonta, koska osavaltiot ovat meillä vastuussa. Ja se, mitä ei rajoilla pystytä saamaan kiinni, Rotterdamista sanottiin näin, että se, mm, silloin nämä tuotteet menevät yksittäisiin osavaltioihin ja silloin se on vaikeata. Tämä on kustannuskysymys, mutta tästä ei ole mitään hyötyä, jos me hyväksymme sääntelyä ja direktiivejä, mutta ei kuitenkaan valvota jos ajatellaan leluja, jotka mainittiin, siis Kiinasta tulevat lelut, meillä on geenimuunnellut tuotteet, jotka osittain joita osittain ei voisi ilman EUn lupaa tuoda markkinoille. Eli tässä kohdin markkinoiden valvonta on erittäin tärkeä väline myöskin kuluttajien kannalta. Ja sitten kysymykseni on, meillä on näitä monia suuria satamia, Hampuri ja Rotterdam, jotka ovat ensimmäisiä paikkoja, missä valvontaa pitää suorittaa. Ja mahdollisesti Rotterdamissa tuotteet tulevat Saksaan sisävesiteitä. Ja kun tuote sitten on Saksassa, niin silloin on hyvin vaikeata valvoa, jos ajatellaan osavaltioita. Kun tuote tulee jo markkinoille, niin se on siellä Eli hyvät käytänteet ovat yksi kysymys, mutta sitten on myöskin kysymys siitä, että miten suurissa merisatamissa, kuten Rotterdamissa ja Hampurissa, voitaisiin varmistaa suurempi valvonta. Ja kysymys on myöskin enemmästä solidaarisuudesta voidaan ajatella yksittäisiä valtioita, jotka sitä suorittavat, mutta minusta on erittäin tärkeää, että ulkorajoilla, mahdollisesti Italiassa etelässä, vaikka siellä ei asiaa ehkä niin hyväksyttäisikään, ajatellaan, että markkinoita ei pitäisi valvoa, mutta silloin ei ole mitään hyötyä, jos ajatellaan, että tuote tulee EU-valtion ja ulkorajoilla ei ole valvontaa, niin silloin tilanne on vaikea, koska monet valtiot luottavat siihen, että rajoilla on valvontaa suoritettu, eikä sitten enää tarvita muuta valvontaa. Osaava sellaisissa liittovaltioissa, kuten esimerkiksi Saksa, silloin pitää miettiä, että kuinka paljon solidaarisuutta vaaditaan niiltä valtioita ja miten esimerkiksi satamissa ja lentokentillä pitää valvontaa suorittajat muissa maissa luotetaan siihen, että valvontaa suoritetaan niin, että ei tarvitse enää mitään korjaavia toimenpiteitä. Eli lopuksi kaikkien asetusten ja säädösten ja määräysten A ja O on se, että niitä noudatetaan. Ei ole mitään järkeä, jos annetaan säädöksiä ja ja sitten niitä ei noudateta ja sanotaan että vain, että ei ole mitään mieltä siinä, vaikka niitä ei noudatetakaan. Tyler, please. Styler seuraavaksi. Thank you. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos alustuksesta. Olen pahoillani, ettei ole jäseniä sen enempää paikalla. Te nimittäin hahmottelitte jotain hyvin mielenkiintoista ja haluaisin enemmän palata johtopäätöksiinne siitä, että jäsenmaat eivät liittävästi voimavaroja osoita näiden tulosten seurannalle tässä oli myös tuotepaketin mukana, talouskriisi tuli esille. Jos liitteisiin mennään, niin siellä oikeastaan jokainen jäsenvaltio 40-45 sivuilla, vaikka jokainen, no ei ihan kaikki, Kreikka sanoi ei. Ja sitten tämä omituinen koordinointielin, joka on ad hoc kaiken lisäksi. Voisitko hiukkasen enemmän kertoa, mitä tämä merkitsee? Oikeastaan ainoa maa, joka ei ole perustanut koordinointielintä, on Kreikka. Tällainen ad hoc kuvailu vain olemassa. Olisi mielenkiintoista kuulla tästä, vaikka sanotaan, että on olemassa koordinointielimiä niin aika Tanskaa ei ainoastaan sanoa, ei kun Kypros ja Tanska, kyllä. Saksa harkitsee lisävoimavarojen osoittamista ja mitä totesitte siitä, että viimeisten viime vuoden aikana on tapahtunut kasvua kun on kyse vaarallisista tuotteista, niin lähinnä lelujen kohdalla, ehkä jos haluamme kerran suojella kuluttajia, niin onhan se tärkeimpiä tavoitteitamme, niin kai siinä yhteydessä myös valvonnan toimiminen on tärkeää, missä määrin on voimavaroja. Kuten Elinen puhujakin totesi siitä, että miten tähän on jouduttu, on aika mielenkiintoista pitää paikkansa, että useimmat tärkeät satamat ja se, mitä siellä tehdään, niin siellä on, on aika iso työ. Jäsenvaltiokin, valtiot ovat myös sinne panostaneet että se vaikuttaa meihin kaikkiin. Hyvä on siis siihenkin tutustua. Vielä haluaisin kysyä yhdistyneestä kuningaskunnasta 43 sivulla tässä puhutaan maastamme. Minä edustan Skotlantia. Onko tässä, oliko skotlantilaista näkökulmaa huomioitu? koordinointielin on yhdistyneen kuningaskunnan tasolla. Puhutaan alakohtaisesta koordinoinnista, kansallisesta koordinoinnista. Onkohan olemassa mitään erityistä Skotlantia koskien? Tästä en sitä löytänyt. Kiitos kuitenkin tästä kertomuksesta. Olen pahoillani, ettei ole ihan niin paljon viestiä kuin olisin halunnut nähdä. Kello on jo 26 kuusi iltapäivällä ehkä pitäisi ottaa se heti yhdeksältä aamulla. Olisi ehkä enemmän ollut väkeä, mutta kiitos kuitenkin teidän ajasten ja odotan mielenkiinnolla vastauksianne. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Rova Ryle, olkaa hyvä. Eh, ich möchte Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää teitä myöskin tästä laajasta tutkimuksesta ja haluaisin esittää komissiolle yhden kysymyksen, koska on tärkeää, että eh, kun täytäntöönpanovaihe ei vielä ole ohi. Mutta siitä huolimatta näemme jo nyt, että lukuiset, lukuisat jäsenvaltiot ovat suhteellisen vähän tällä alalla mitään tehneet. Ja täällä on tehty hyviä paketteja. Ja siinä markkinoiden valvonta oli ydinkohta ja parlamentti antoi sille suuren arvon. Ja nyt minua ihmetyttää se, että 11 jäsenvaltiota odottavat yhä edelleen apua komissiolta. Ja nyt mä haluaisin kuulla, että miten komissio tähän suhtautuu ja aikooko se ryhtyä toimimaan tällä alalla. Anne Barnier. Barnier. Merci, Taas olen pahoillani, että tulin hiukan myöhässä. Kuten täällä näinkin tärkeässä asiassa meitä on tosin vähän, mitä paikkaansa on hyvin tärkeää kansalaisten ja kuluttajien Euroopan kannalta miettiä sitä lisäarvoa, joka ehkä yhteydessä saattaa syntyä aiheessa, jotka kiinnostavat ja huolestuttavat kansalaisia. Minä kun olen itse ollut kahden vuoden ajan maatalousministerikin ja Ranska on kollegojen kanssa tutustunut monen muistioon liittyen tuotteiden laatuun, rajavalvontaan. Ajatellaanpa melaniinia Kiinasta tai Ukrainasta tulleita tuotteita. Ensin puhutaan tietenkin kuluttajien turvallisuudesta. Se liittyy toinenkin kysymys, nimittäin, mm, että tuottajia kohdellaan yhtäläisesti. Se, että meidän markkinoillamme ei sallita tuotteita, jotka eivät kunnioita tai sitten jos kunnat hyvin vähän näitä kriteereitä. Ensinnäkin kuluttajien turvallisuus, se on meidän velvollisuutemme, ja toiseksi myös tuottajien yhtäläinen kohtelu. Se on tärkeä aihe. Olen erittäin kiitollinen, että tämä on myös Paroson puheenjohtaja ohjelmassa siellä, kuten myös Ruotsin ja Espanjan puheenjohtajakaudella 2008 tämä tuotepaketti hyväksyttiin. Me olemme tehneet paljon työtä tässä valiokunnassakin. Moose ja Andreas ovat tehneet paljon työtä tämän tiimoilta. Näin saadaan selkeämpää lainsäädäntöä ja parempaa suojaa kuluttajille. Moni muukin on tehnyt tämän työn parissa työtä paljon. Valiokunta osoittaa määrätietoisuutta – Kyse on nyt siitä, miten tästä eteenpäin, mitä komissio peräänkuuluttaa, kuten Rova Ryyle totesi aivan oikein äsken. Se työ, jota yhdessä teemme rajavalvonnan parissa Rova Ryyle, ei ole kyse pelkästään satamista, vaan myös lentokentistä on kyse. Kun mietin tässä ministerikokemukseni niin tietyllä lentokentältä, se on ollut aika kamottava, miten paljon kaikkea tulee jopa matkat, käsimatkatavarankin kautta. Siis komission suuntaan on paljon paineita, että valvonnan laatu on korkea, niin että me yhdessä tätä työtä teemme, kun on eri kansallisia yksiköitäkin olemassa valvonnan osalta. Olen kiitollinen tästä mielenkiintoisesta alustuksesta. Kiitos teille siitä. Haluaisin, että komissio ehkä joskus voisi ottaa huomioon kaiken sen, mitä tehdään konkreettisella tasolla yhteis- yhteensovittamisessa, koulutuksessa, käytänteiden vaihtamisessa niin, että yhteen toimivuus olisi mahdollisimman hyvää valvonnassa. Totta kai voitaisiin työstää myös ajatusta, joka enemmän kuin tehokkuuteen liittyy joitakin maiden erikoistumiseen – joidenkin tuoteperheiden valvonnassa. Ei voida tietenkään ajatella, että kaikissa maisissa on pätevyyttä samalla, samassa mitassa. Ehkä me voimme koota yhteen tätä pätevyyttä ja miettiä erikoistumista tästä. Tällainen yksinkertainen ajatus. Ja kiitos tästä puheenvuorosta. Thank you, Mr. Barnier. Kiitos, herra Barnier. Lopuksi Rova Saldemose ja kuulemme vielä komissiotakin joka vastaa kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että tulin vähän liian myöhään enkä kuullut tätä esity- esitystä. En tiennyt, että olitte edellä aikataulussa, mutta voin todeta, että useimmissa jäsenvaltioissa ei vielä ole varattu määrärahoja äh, rajavalvonnan ohjelman laatimiseksi. Ja voidaan kysyä, että mistä se johtuu. Sanotaan, että syynä on rahoituskriisi, mutta meillä oli selkeät tavoitteet, kun teimme työtä elintarvikepaketin kanssa. Ja, ja markkinavalvonnan pitäisi jäsenvaltioissa täyttää vaatimukset. Ja, ja meillä on määräykset siitä ja siksi siihen pitää määrärahat myöskin antaa. Ja nyt ö, kysymykseni kuuluukin, että eikö, emmekö ole li, riittävän hyviä laatimaan lakeja. Ja nyt sitten kysymys, nyt kun ö, tämä ö, paketti on valmis toteutettavaksi, niin on, varmistaako se ö, kuluttajien kohdalla sen, että kaikkia annettuja säädöksiä noudatetaan vai jatkuuko tilanne muuttumattomana? Kiitos. Yksi lisäkommentti herra Schwabilta. Ihan lyhyesti haluaisin siihen liittyen, mitä Rova Saldemosi juuri sanoi. Niin onko tulli ja markkinoiden valvontaviranomaisten välillä yhteistyötä, koska tulli ei oikeastaan ole valvontaviranomainen. Onko tulli parantunut, vaan onko tässä pikemminkin negatiivinen tase olemassa? Thank you. Kiitos. Ja nyt komissio pääsee vauhtiin. Uh, yes. Mr. McMillan. Thank you, Madam Chairman. I was expecting the consultant to have to answer some of the questions first. Ajattelin, että tämä konsultti vastaisi joihin kysymyksiin ensin. No, komissio ensin ilmeisesti. Ensimmäinen asia, jonka halusimme sanoa, että pidämme hyvänä tätä selvitystä ja raporttia. Pidämme hyvänä kaikkea tukea, joka antaa poliittista tukea ja näkyvyyttä sille, että markkinaseuranta – joka on hyvin epäseksikäs aihe yleensä poliitikoille, että se saisi prioriteetin Euroopan tasolla. Jotkut meistä tässä salissa muistanevat, kuinka taisteltiin kovasti, että saatiin tämä neuvoston ja parlamentin läpi, ei niin kovin kauan sitten. Mikä tahansa, mikä antaa lisää näkyvyyttä ja tukea idealle, että tarvitaan enemmän tukea markkinaseurannalle, on tietysti hyvä. Komission puolella on hyvin tietoisia, että tämä selvitys tehtiin hyvin lyhyen, lyhyessä ajassa ja määräajat olivat tiukat, joka on ehkäpä vähän sääli. Siinä otetaan esille tärkeitä asioita, kuten resurssit ja hajautetut rakenteet vastaan keskitytyt rakenteet ja asiat, kuten kolmansien maiden tavaroiden tar- <clears throat> tavaroiden valmiinta, joka on olennaista ja tarvitaan paljon tietoa. Meidän puoleltamme komissiossa ollaan vähän pettyneitä. Ja tässä viittaan kahteen kolmeenkin kysymykseen, joita jäsenet ovat ottaneet esille. Tulee useita lausuntoja siitä, että ei ole allokoitu tulevaisuuden resursseja. Taulukkosivulla 19 esimerkiksi saa minut kaikenlaisiin ajatuksiin, koska olen puheenjohtajana tässä työryhmässä jäsenvaltioiden ryhmässä, jossa on tärkeitä viranomaisia jäsenvaltioista, jäsenvaltioista, eikä samoja vastauksia tule sieltä, kumma kyllä. Enemmän melua tulee siitä, että jäsenvaltioiden tarpeet ovat vakavammat jos he eivät pysty tekemään tiettyä määrää asioita, koska heillä ei ole resursseja eikä ole budjettivaroja, niin sitten ne sanovat, että niin, tämä on se vuoksi, että markkinaseuranta ei ole tarpeeksi suuri prioriteetti kansallisella tasolla, että saataisiin kansalliset budjetit tarpeeksi varoja. Se ei tietysti ole se vastaus, joka on teidän konsultille annettu, mutta voidaan varmistaa, vakuuttaa teille, että useat heistä, jotka sanovat, että ne ovat vielä enemmistössä verrattuna siihen, mitä tähän taulukkoon 19 sivulla on äh, kirjoitettu. Eli minä, tässä vähän minulla vaikeuksia, kun ajatellaan tätä tavaraliikkumista koskevaa pakettia toteuttavia ihmisiä ja sitten näitä tuloksia tässä selvityksessä ei tämä ole konsulttia vastaan kritiikkiä, se on tietysti vaikea aihe ja vaikea saada vastauksia kansallisilta asiantuntijoilta. Esimerkiksi jos joutuisi omien viranomaisten kanssa ähm, vaikeuksiin, koska ehkä kansallisesti ei voi sanoa, että ei ole niitä voimavaroja. Ehkä tämä on osa ongelmaa, en tiedä. Meidän mielestämme on vähän sekaannusta tekstissä tässä raportissa sen välillä, että käytetään tiettyjä välineitä, kuten riskinarviointia, ähm, prioriteettien määräämisessä ja sitten tämä rakenteiden asia, hajautettu, keskitetty, onko, seurataanko, valvotaanko markkinoita ennen vai jälkeen markkinoille tullaan. Tämä kielenkäyttö ei ole niin selkeä. Alustus oli paljon selkeämpi tänä iltana näistä monista näistä asioista kuin raportin teksti itsessään. Ehkäpä se liittyy tähän, että oli niin kiire. RAPEX-asiasta komissiolla on se käsitys, että raportti kortti, väärin ja tarpeettoman negatiivinen. Siinä mielessä, että RAPEX-järjestelmä on olemassa. Et, ei välttämättä järjestelmässä sinänsä ole ongelmia ehkäpä se, että tietyt kansalliset viranomaiset, eh, heillä on ongelmia käyttää sitä, eikä heillä ole välineitä käyttää sitä, eikä heillä ole samoja filosofioita taustalla siitä, että mistä ilmoitetaan. Tekstistä luin, tekstit sen luin, että puhuitte ilmoitetusta tuotteista, sekoitatte sen käsitteeseen selville saadut vaaralliset tuotteet. Ja siinä on kyse kahdesta ihan eri asiasta. Kollega Sanko pääosastolta varmaankin, hänellä on paljon enempää, sanot, paljon enemmän sanottavaa kuin mutta mielestäni tässä kritisoidaan välinettä, joka on olemassa ja on erittäin hyvä. Siinä määrin se pantiin asetukseen, se on niin hyvä, kollektiivisesti kaikki, joten se tarkoittaa se, että tunnustettiin, että se oli hyvä väline. Ehkäpä se ei ole niin operationaalinen kuin haluaisimme, että haluaisimme, että sillä enemmän lihaksia, mutta GPSD kysymyksestä on sinänsä kuin itsessään rapeksista. Sankon ystävät on varmaan tästä enemmän sanottavaa. Suurin pettymykseni koskee näitä välineitä tai keinoja. Tavoite oli yksilöidä nämä, nämä toimet, joihin jäsenvaltiossa on ryhdytty, koskien tätä ensimmäinen tammikuuta tavoitetta, että laitetaan täytäntöön tämä. Kuten sanoin, minulle tämä tieto, mitä me saamme jäsenvaltioista työryhmässä, myönnän, että työryhmässä voivat sanoa asioita ja he voivat sanoa julkisesti. Se on ihan mahdollista, mutta mielestäni tämä yleisviesti raportista ei ota huomioon sitä, että saattaa olla implementointiongelmia. Otitte esille monia hyviä käytäntöjä, mistä saattaa tulla suuntaviivoja paremmalle yhteistyölle myöhemmin, mutta ei sanota, mitä puuttuu. Ja tässä tarvitsemme tukea. Ja tiedän, että monet kansalliset hallinnot tarvitsevat tukea Euroopan parlamentilta. Ja okei, okay, olen varmasti esittänyt asiani mutta mielestäni tämä pointti oli tärkeä. Panen merkille monia kysymyksiä, erityisesti näistä suurista satamista. Tämä on näkökohta, jossa keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa ja täytyy yrittää löytää joku yhteistyötapa kansallisten viranomaisten välillä, jaetaan resursseja tavalla tai toisella. Ei pelkästään ole kyse Rotterdamista tai Hampurista. Niillä on suuri fysi- fyysinen ongelma 700 000 konttia tulee vuosittain, mikä tietysti on massiivinen ongelma hallita. Se täytyy jakaa jäsenvaltioiden kautta jäsenvaltioiden suurin osa hollantilaisten pyrkimyksistä keskittyy tähän verrattuna sisämarkkinavalvontaan, koska siellä se suurin ongelma on. Ja sillä tehdään itse asiassa markkinavalvontaa muita, muiden jäsenvaltioiden puolesta. Mutta olemme tietoisia. Olemme tietoisia myös siitä, että te neuvoston kanssa ensimmäinen tammikuuta 2010 tämä päivä, implementointipäivä asetettiin. Kom- muistan, että komission mielestä tämä oli aika lyhyt äh, aika. Komissio on edelleen sitä mieltä, että tämä on vähän lyhyt määräaika ja että toimeenpanoprosessi ja implementointi tulee olemaan prosessi. Jäsenvaltiot äh, jäsenvaltioilla kestää pitkän aikaa, sillä täytyy tehdä uudelleenjärjestelyjä jossakin jäsenvaltioissa, että koordinointimekanismit täytyy saada aikaan ja en yksilö jäsenvaltioita tässä ja erityisongelmia paljon on meneillään ja valitettavasti tämä ei tule raportista esille myöskään. Me tiedämme, että paljon asioita on meneillään jäsenvaltioiden kanssa meillä on kokouksia tällä hetkellä. 15. lokakuuta on yksi, jossa yritetään viimeistellä sen, miten jäsenvaltiot esittelevät kansalliset markkinavalvontaohjelmat, markkinaseurantaohjelmat. Se viimeistellään lokakuussa, minkä ansiosta sitten muut jäsenvaltiot saavat jotain, jota he voivat käyttää omien ohjelmiensa valmistelemiseen 2010 ja muissa asioissa, kuten yhteinen ymmärtämys vaarallisista tuotteista, arvioinnista ja niin edelleen, jossa saattaisi olla eroja sen välillä, mikä on GSDPssä ja mikä on asetuksessa ja siinä, miten jäsenvaltiot toimivat. Nämä ovat asioita, joihin tartumme sitten toisena prioriteetteina, että saadaan tämä paatti oikeaan suuntaan ohjattua. En tiedä, mitä IMKO haluaa tehdä tämän mietinnön raportin kanssa. Ja täytyy myöntää, että komission puolelta olemme hyvin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia mitä haluatte sen kanssa tehdä. Ja toivottavasti se antaa meille vähän enemmän tukea näiden välineiden resurssien ja keinojen suhteen, koska ongelma on, on suurempi kuin miltä se näyttää olevan eh, tässä raportissa. Thank you. Kiitos herra Mäkkimillan yrityspääsastolta. Meillä on täällä myös Kuluttajasuoja pääosastolta herra, ehkä hän voisi vielä käsitellä tätä rapeksia enemmän. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. No, olen periaatteessa samaa mieltä sen kanssa, mitä Jack McMillan totesi. Erityisesti olemme kiitollisia siitä, että tutkimus on tehty näin epäseksikäs aiheessa kuin markkinavalvonnassa, että se tulee nyt poliittisen keskustelun piiriin. Me tiedämme jokapäiväisestä kokemuksestamme, että meillä voi olla suuremmoisia uusia sääntöjä, mutta ne ovat niin hyviä kuin ovat ne voimavarat, joita on osoitettu sääntöjen toimimiseksi. Kuten kollegani juuri totesikin, mikä vain parantaa tämän toiminnan asemaa, mitä me voimme jäsenvaltioissa tuoda paremmin esille, niin että toimittaisiin niin kuin saarnataankin. Se olisi kovin tervetullutta. Kuten myös ajatellaan niitä kannanottoja, joita elinkeinoelämä, kuluttajat tai hiljattain muuten myös yksi elin on tehnyt. Se on yksi suurempia liittoja, nimittäin insinööriliitto liitto, niin että kuluttajana ne tulisi esille todellakin kaikessa tässä myös standardoinnissa. Ehkä olisi hyvä ajatus, jos sen voi teille esittää, että jos KUS järjestettäisiin kuuleminen jopa markkinavalvonnasta, ehkä siellä olisi myös ProSafe mukana. Sehän on yhteisö, jossa on mukana kulut kuluttajia, elinkeinoelämän edustajia ja sitten viranomaisia RAPEX-systeemistä sitten. Kuten Jack totesi, en tiedä miten tärkeä se on, mutta tässä on ihan selkeä väärinymmärrys ollut siitä, miten RAPEX-järjestelmä toimii. Tässä tutkimuksessa on aivan selkeä määritys olema RAPEX-suuntaviivoissa siitä, mikä on vaarallinen tuote. On yksityiskohtaisia riskinarviointi, suuntaviivoja, mikä on vakava, vaatimaton ja niin edelleen. On olemassa joukko yksityiskohtiakin. Ehkä jotkut niistä merkittävämpiä yksityiskohtia, jotka vaikuttavat tutkimukseen. Mutta uskon, että tämä on seurausta myös lyhyestä aikataulusta, jossa tämä tutkimus tehtiin. Totta kai se on siltikin tärkeä tässä markkinavalvonnassa. Esimerkiksi se, että raspiin verrataan, koska se on hämmentävä, koska elintarvikkeet ja rehut ole osa tätä tuotepakettia. Markkinavalvonta puitteet ovat luojan kiitos erilaisia rehuissa ja elintarvikkeissa vahvemmat kuin muissa tuotteissa kuluttaja-asioissa, kuten tuoteturvallisuudessa täytyy pitää pää kylmänä, ettei teepaitaa tai sähkölaitetta kohdella samoin kuin lihaa tai vettä. Mutta kuitenkin nyt lopuksi sanoisin vielä, että olemme kiitollisia siitä, mikä merkitys tällä tutkimuksella voi olla markkinavalvonnassa ja sen esille tuomisessa. Että saamme vipuvoimaa suhteessa hallituksiin. Thank you. Kiitos. Haluatteko kommentoida, Rova Silvester? Thank you, Madam Um, I think... Kiitoksia käyn läpi sieltä ylhäältä lähtien. Oli aika useita kommentteja ja eri kysymyksiä. Herra Kreutzmann, jyväilenee täällä, mutta hän otti esille sen merkityksen, mikä on satamatarkastuksella. Minulla oli paljon siitä sanomista, paitsi että se mainitaan raportissa, että juuri Alankomaat ottivat esille, että ehkä on tarve ohjata varoja enemmän satamiin. Joo, kyllä, se on jo siellä. Oli monia kysymyksiä esimerkiksi taulukkoliitteessä, mitä tarkoittaa, että on ad hoc koordinointielin. Se, mitä se tarkoittaa, on se, että ei ole oikeastaan elintä, on vaan koordinointia eri viranomaisten välillä, aina kun sitä tarvitaan. Joten oikeastaan se on eh, tällaisen viranomaiselimen puute kyseessä. Kysytte, miksi jäsenvaltiot eivät ja, eh, allokoi tähän enemmän resursseja. Kaksi pääsyytä meillä kerrottiin. Yksi on talouskriisi, jos, joka tarkoittaa laajoja leikkauksenkin jossain jäsenvaltiossa. Haastattelusta me tulee esille, että aika monet oikeastaan enemmistö jäsenvaltiosta uskoo, että he pärjäävät niillä resursseilla, joita heillä on. En sano nyt, onko se oikeasti totta, mutta tämä viesti tulee haastatteluista. Sitten kysyttiin, onko ulottuvuus pelkeämpä, että siitä ei ole kovin paljon yksityiskohtia minulla. Mitä voidaan sanoa UK, jos musta on oikein, niin sektorikohtaisesti se on enimmäkseen järjestetty markkinaseuranta eikä alueellisen mallin mukaan, joten olettaisin, vaikka kakaanen voisi sanoa varmaksi, olettaisin, että sektorikohtaiset viranomaiset kattaisivat koko UK. Mutta älkää äh, vetäkö minua tästä tilille, koska en todella tiedä ihan tarkasti. Rova Ryylen kysymys taisi olla komissiolle, en mene siihen siis. Rova Schaldemar kysyi, niin jälleen, lisää resursseista oli kyse, e- varmaankin sitä jo kommentoin. Kysyitte myös, että kun tavaroita koskeva paketti, milloin se tulee implementointu, niin onko se turvallisemmat olosuhteet luomassa Euroopassa kuluttajille? En ehkä voi tähän vastata, koska olemme järjestelmiä tutkineet. Yksi indikaattori olisi, kuten sanoitte, tulee uusia vaatimuksia, mutta ei paljon uusia resursseja ainakaan useissa valtiossa, ainakaan meidän, sen mukaan mitä meillä on kerrottu. Joten en usko voivani vastaavan vastata tuohon kysymykseen herra Schwab kysyi, yhteistyö tullien kesken, onko se parantunut jäsenvaltioissa. Paljon näyttöä tästä ei ole, ihan anekdoottimaista pääasiassa, ja näyttää siltä, minulla ei ole ikään kuin trendiä raportoitavana tässä, mutta näyttää, että ainakin voin sanoa, että useissa jäsenvaltioissa ei ole sanotaanko systemaattista koordinointia tulliviranomaisten ja markkinaseurantaviranomaisten välillä. Joissakin tapauksissa on, mutta se ei näytä olevan systematisoitunutta yleensä, mutta emme tätä asiaa kovin paljon käsitelleet, joten voi kertoa yksityiskohtia valitettavasti. Haluaisin kommentoida herra McMinnallin monia sillä ottamia asioita. Resursseja en käsittele, koska, tai siis tätä, tätä aikataulua, koska se oli mikä oli ja piti vain tehdä paransa niissä puitteissa. Sanon kuitenkin sen, että jos katsotaan haastattelulistaa, joka on liitetty selvitykseen, 59 haastattelua taidettiin tehdä. Jos katsoo sitä listaa, niin sinne kyllä näkee, että SOG-viranomaisia oli aika paljon. En sitten tiedä, sanovatko he jotain meille ja jotain muuta. Työryhmässä voimme vain raportoida siitä, mitä meille on kerrottu. Ja nämä viestit meille näistä 59 haastattelusta tuli kaikilta ihmisiltä kaikista jäsenvaltioista. Rapeksen suhteen, jos on väärinymmärryksiä, olen pahoillani, mutta niin DG Sankon edustajan nimeään nyt kuullut mutta ei se taida vaikuttaa yleisiin johtopäätöksiin, jos se nyt ymmärsin oikein, no ei mennä siihen. Pitäis. Tämän verran minulla oli muistinpanoja, toivottavasti vastasin kysymyksiin, jotka esitettiin. Mutta jos jotain puuttuu, niin mielelläni yritän vastata vielä niihinkin. Kiitos. I see Mr. Mac... Kiitos herra Mac. Millan. onko tämä kysymys jostain syystä siellä esillä? Sorry, Madam Chairman, but uh, listening to the answer... Kun kuuntelin tässä vastauksia, anteeksi, että palan asiaan, tajusin, että en reagoinut pariin kolmeen seikkaan, jotka tulivat puheenvuorossa esille. Ensinnäkin, että me emme pane teitä vastuuseen vastauksista, joita kansat viranomaiset sanovat, mitä sanovat yksityisesti eri asioita kuin julkisesti, että te sitä vastuussa ole. Herra Barnier kysyi, entäpä koulutus? Voidaanko erikoistua jäsenvaltiossa joihinkin aloihin? Me olemme juuri käymässä keskustelua jäsenvaltioiden kanssa näistä asioista. Miten voitaisiin panna yhteen ohjelmia näissä asioissa? ProSafe jo tarjoaa jonkin verran koulutusta Euroopan tasolla kuluttajatuotteissa – me pyrimme tarkastelemaan, miten tätä voidaan laajentaa kattamaan koko kirjo, kuten se asetuksessakin on katettuna. Mutta sitten tämä on niin toissijaista, koska muodollinen täytäntöönpano ohjelmien käynnistäminen, rakenteiden aikaansaaminen ensimmäinen tammikuuta on etusijalla, koulutus tulee perässä. Sitten joitakin jäsenvaltioiden erikoistumisesta. Olemme kuulleet, että joku on, aika monikin esittänyt tällaisen ajatuksen. En ole vielä maininnut erästä ongelmaa, nimittäin. Hyväksyvätkö hallitukset sen, että toisen maan jäsenvaltion tarkastaja tarkastaa heidän maaperällään tuotteita, heidän alueellaan siis – Otetaan nyt yksi räikeä esimerkki. No, Ranskan hallitus itse ole muuten Ranskan kansalainen, että voin ottaa sen esille. Haluaisiko Ranskan hallitus hyväksyä sen, että britti valvoo ranskalaisia autoja? Jotenkin voisi tulla vastaan ongelmia. No, noin vitsinä, mutta kuitenkin ajatus on tämä. Miten me voimme pitäytyä teknisessä tasossa ilman, että siitä tulee poliittista keskustelua, joka ei olisi asianmukaista. Se ei ole kovin yksinkertaista. Monet tarkastajat markkinavalvonnassa kuitenkin leikittelevät tällä ajatuksella, mutta heilläkin on omat ongelmansa, nimittäin kansallisina viranomaisina heidän vastuunsa loppuu rajalla. Heidän juridinen vastuunsa loppuu jäsenvaltion rajalla. Ajatus on kovin houkutteleva, mutta ei ole helppoa sitä toteuttaa. Mutta kyllä me leikittelemme tämän ajatuksen kanssa, miten se voitaisiin ratkaista. Herra Schwab kysyi, herra Schwab kysyi yhteistyöstä markkinavalvonnan, sisämarkkinavalvonnan ja tullin välillä. Tämä on aika uutta leikkiä monessa jäsenvaltiossa. Nyt me olemme pyrkineet painostamaan jäsenvaltiota ainakin saamaan tulliväki enemmän olemaan mukana markkinavalvontaväen kanssa. Täytyy muistaa, että tulliviranomaiset eivät ole turvallisuusviranomaisia, vaan veroviranomaisia perinteisesti. Heidän täytyy ajattelutapansa muuttaa. Ja sitä ei kädenkäyteessä saada aikaa, mitä sitten asetus sanookin ensimmäinen tammikuuta 2010. Kaikki tulliviranomaiset eivät ole välttämättä ymmärtäneet, että heidän Työhönsä kuuluu myös turvallisuus. Eli tässä on työsarkaa vielä paljon ajatellen yhteistyötä ja yhteensovittamista, mutta voin luvata kyllä, että se menee jo eteenpäin. Kaikki jäsenvaltiot ovat hyvin tietoisia siitä, että tässä on ponnisteltava ja ponnistelevatkin. Miten tuloksellista se sitten on, se on toinen juttu. Kiitos. Many thanks. Monet kiitokset todellakin näistä lisähuomioista. Lopuksi sanoisin, että markkinavalvonta kuuleminen ehkä on tarpeen. Sitten voimme käsitellä myös tätä turvallisuusmerkintääkin, josta herra Schwab puhui. Puhua myös esityksistä, jonka herra Barnier teki, että jäsenvaltiot voisivat erikoistua eri aloihin ja niin päin pois. Tässä on myös työsarka uudelle komissiolle. Näin ovat tervetulleet.